Gut, liebe Kolleginnen Kollegen. No niin, hyvät kollegat. Kello on jo neljää yli, joten aloitamme kokouksen. Kokous on alkanut. Punkt 8 unserer Tagesordnung. Mennään kohtaan kahdeksan esityslistassa. makrotaloudellinen apu Ukrainalle. Olemme tässä toisessa vaiheessa asian käsittelyssä. Meillä on uusi ehdotus ja esittelijämme on herra Landsbergis. Olemme jo käsitelleet tätä asiaa yhden kerran ja saimme 43 tarkistusta. Nyt annan esittelijälle puheenvuoron. Thank you, Chair. Uh, before the, before... Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kuin aloitamme, aloitan tämän esittelyn, niin täällä saattaa olla kaksi ryhmää tässä valiokunnassa. Yksi ryhmä sanoo, että tämä on liikaa, että annetaan 1,8 miljardia Ukrainalle ja että on parempiakin tapoja käyttää rahaa. Ja toinen puoli sitten sanoi, että se oli jo vähän. Enemmänkin voidaan tehdä. Henkilökohtaisesti olen lähempänä niitä, jotka sanovat, että voimme tehdä enemmän. Aina voidaan tehdä enemmän, paremmin ja nopeammin. Mutta tässä tapauksessa nimenomaan aikapaineet ja nopeus olivat nämä ydinkysymykset. Me tarvitsemme apua maalle, joka ei pelkästään työstä uudistuksia, vaan se myös taistelee alueellisen koskemattomuutensa puolesta. Ja siitä syystä on ollut tärkeää se, että kaikki kollegat eri ryhmistä viime keskustelun ajan, jotka tukivat tätä nopeampaa toimintamallia ymmärsivät ajatuksen siitä, että me tarvitsemme saada tämän paketin hyväksytyksi mahdollisimman nopeasti niin, että raha voitaisiin myöntää jo tänä kesänä. Olen kiitollinen ja pelkästään tänä intervallikunnan jäsenille, vaan myös AFETin jäsenille, jotka jo äänestivät tästä lausunnosta ja hyväksyvät tämän ajatuksen nopeammasta menettelystä. Minusta vahvin viesti, joka tässä välitetään, ei koske sitä, että tämä on kaikkein suurin apumäärä, joka on koskaan myönnetty kolmannelle osapuolelle, vaan se on tässä se, että EU, Euroopan parlamentti ja meidän valiokuntamme on yhtenäinen – Enkä ole varma, ovatko kaikki sen yhtä mieltä, mutta näin olen kuullut viime keskustelumme ajan. Me olimme yhtenäisiä. Emme ole saaneet kuulla ajatuksia, jotka vahvasti vastustaisivat sitä, että meidän tulisi auttaa Ukrainaa. Tämä on viesti, josta me voimme kaikki olla ylpeitä. Se on viesti, jonka voimme kertoa Ukraina ystävillemme. Olemme yhtenäisiä ja jatkamme samalla tiellä. Toivottavasti äänestän tällä samalla tiellä kuin edellisessä keskustelussa. Kiitoksia tästä ihanasta tilaisuudesta saada puhua teille tästä asiasta. Uh, Kiitoksia. Varjoesittelijä Bostinaro ei ole paikalla. Edustaja Pieha. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää herra Landsbergisiä hänen ripeästä työnteosta täällä valiokunnassa koskien tätä todella kuumaa aihetta, niin kuin me puolesta sanomme. Ja jos me pystymme nopeasti tarjoamaan apua, tuo tulee tavallaan kaksikin kertaa, ja tämä on nyt tässä erityisen totta, koska tilanne on ihan traaginen kyseisessä maassa. Meidän pitää toimia nopeasti. Haluaisin myös kiittää komissiota heidän asiakirjastaan, joka on teksti, jossa käsitellään Ukrainaa erityisellä tavalla, mitä tulee varo- avustusrahoitukseen ja toiseksi siinä myös kuvataan tilannetta olosuhteita, joissa apua myönnetään. ECR tulee tukemaan komission ehdotusta täysin. Meistä tämä tulee nyt hyvän aikaan ja aika tässä onkin olennaista. Samanaikaisesti viittaan vielä siihen, mitä herra Landsbergis sanoi, ja lisäisin, että he eivät taistele pelkästään alueellisen koskemattomuutensa puolesta, vaan uskoakseni he taistelevat suverenis- itsemääräämisoikeutensa puolesta. Kiitoksia. Hans van Baalen is nicht da. Kiitoksia, Hans van Baalen ei ole paikalla. Ahaa, tulette hänen tilallaan. Selvä. Kiitoksia puheenjohtaja Aldo on yhtä mieltä esittelin kanssa siitä, että on tarpeen tehdä päätös ripeästi. Näin ollen niin kuin ryhmien välillä on sovittu, emme eh, tuo mitään tarkistuksia. Haluaisin muistuttaa, että tämä on neuvoston kanssa samalla linjalla. Kiitoksia. Ei muut. Danke, Herr Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Voin käyn. En aivan yhtä nopeasti voi käydä tätä läpi kuin edellinen puhuja. Minusta meidän tulisi hieman enemmän pohtia sitä, makrotaloudellista tukea. Ja minusta meillä valiokuntana on velvollisuus todellakin tarkastella Ukrainan sisäistä kehitystä. Kyseessä on kovin monimutkainen suhde EUn, Ukrainan, Venäjän federaation ja muiden poliittisten toimijoiden välillä kautta maailman. Me emme puhu pelkästään Ukrainan talouskehityksestä, vaan minusta meidän tulisi myös pohtia tämän mikrotaloudellisen avun ehtoja. Minusta on tärkeää sanoa, että uskoakseni kaikkien, kaikki Euroopan parlamentin jäsenet haluavat nähdä Ukrainan toiminnallisena, demokraattisena maana, johon ei vaikuteta ulkopuolelta, johon eivät vaikuta oligarkiset rakenteet, joita siellä on. Me haluamme nähdä varman yhteiskuntakehityksen kaikille kansalaisille itsemääräävässä Ukrainassa. Ja olemme saaneet nähdä assosiaatiosopimuksen ja menestykselliset kahdenväliset sopimukset EUn ja Ukrainan välillä. Joten kun otetaan huomioon nämä kehitykseen liittyvät monimutkaiset näkökulmat, meidän tulisi niistä keskustella. Eli tässä on tiettyjä asioita, johon täytyisi keskittyä enemmän. Ensinnäkin komission kertomus, joka koskee ehdollisuutta, jota kehitellään tämän saman logiikan mukaan, joka on epäonnistunut EU-ssa, ei pelkästään Kreikassa. Ja toiseksi käsittääkseni tässä puhutaan ylimääräisestä miljardista eurosta Ukrainaa varten. Ja tämä on sidottu IMF-ohjelmaan, Ja sitten puhutaan toisesta miljardin euron, äh, 15 miljardin euron äh, lainasta. Me olemme saaneet kuulla, että Ukrainan tarpeet ovat noin 40 miljardia. Eikä tämä oikeastaan edesauta ongelman ratkaisussa. Meillä on sanottu, että Ukraina ei todennäköisesti koskaan kykene maksamaan näitä rahoja takaisin – vaan se velka täytyy kerta kaikkiaan sitten vain nollata. Jos katsotaan kokonaiskuvaa, niin minusta meidän tulisi pohtia sitä, millä tavalla EP hoitaa tämän tilanteen tulevaisuudessa. Annammeko vain rahaa ulos joka kerta ilman minkäännäköisiä ehtoja, ilman keskustelua – Seuraavana on sama logiikka, jos jatkamme tällä tiellä Kreikan ja EUn kanssa. Tällainen laina kytkeminen uudistuksiin Ukrainassa. Olemme kuulleet useita menestystarinoita siitä, miten Ukraina torjuu korruptiota, mutta jos saamani tiedot ovat viimeisestä budjetista, niin raha ei ole lainkaan suunnattu korruption torjuntaan. Haluaisin tietää varsinkin komissiolta ennen kuin äänestämme. Mikä tilanne oikein on tässä tilanteessa? Ja kolmanneksi, Meillä on ollut 188 kohdan uudistusohjelma, joka sisältää muun muassa turvallisuustoimenpiteet. Tämä on aivan ymmärrettävää, varsinkin kun otetaan huomioon idän konflikti. Euroopan parlamentti käsittääkseni voi olla samaa mieltä siinä, että on tärkeää varmistaa Minsk 2-sopimuksen täytäntöönpano. mutta uskoakseni Kievin vastuuhenkilöt eivät välttämättä näe tätä aivan samalla tavalla. Tässä on tietty valtataistelu käynnissä. Esimerkiksi kun presidentti puhui Saksan liittokanslerin kanssa, hän sanoi, että Minsk 2 on epäonnistuminen, mutta keskusteluissa, virallisessa keskusteluissa Minsk 2 on ollut ainoa vaihtoehto. Ukrainan kansalliskaarti, joka on yksi suurimmista sotilasvoimista, nyt loitontaa itseään tästä sopimuksesta ja minusta eh, myös hallituksessa on selkeä linja tähän, joten kun kaikki tämä pidetään mielestä, niin minusta todellisuus on paljon monimutkaisempaa kuin mitä tässä nyt halutaan osoittaa. Olen tehnyt useita tarkistuksia jotka koskevat ehdollisuutta. Ja tunnen muiden ryhmien kannat. Valitan sitä, että meillä ei ole ollut intensiivisempää keskustelua tästä asiasta. Ja minusta se on ehdottomasti Euroopan parlamentin puolelta poliittinen virhe. Thank you. Kiitoksia. Seuraavana Bostinaru SD-ryhmä niin, täysin tukee sitä, että hyväksytään Landsbergisin mietintö niin kuin sitä on ehdotettu ilman tarkistuksia, jotta vain varmistettaisiin, että nopeasti tämä kaikki menee läpi. Sitten toiseksi on aivan yhtä tärkeää korostaa, että nyt on oikea aika meidän tämä mietintö hyväksyä ja muistaa sitoumukset, joita EU on antanut Ukrainalle ja ajatellen tilannetta, tilannetta Ukrainassa. Kolmanneksi yhtä lailla täytyy ottaa huomioon se seikka, että sota ei ole mikään ideaali ympäristö täysin toteuttaa sopimuksia riippumatta siitä, mistä maasta on kyse, Ukrainasta tai mistä tahansa muusta, mutta ainoa vetomukseni teille, hyvät kollegat, jotka täällä mainitsitte sanan sota, niin pyydän teitä miettimään, kuka tämän sodan aloitti, ku, tai siihen pakotti, kuka otti Ukrainasta rauhan ja kuitenkin maan tilanne oli kansainvälisen oikeuden mukaisesti tunnustettu ja otetaan vielä huomioon se seikka, että vaikka nyt Ukrainassa on sota-aika ja vaikka monet läntiset kumppanit mukaan lukien USA ja EU, jokainen meidän jäsenvaltioistamme, tai ainakin suurin osa niistä, yrittää auttaa tällä hetkellä Ukrainaa. Panen merkille toimenpiteet, joihin Ukrainan hallitus on ryhtynyt ja yhteydessä komission ulkosuuden hallintoon. Hehän kertoivat meille, että oli varsin paljon ulkomaalaisia asiantuntijoita, joita hallitus oli pyytänyt paikalle, että varmistetaan varojen rehellinen käyttö. He haluavat toimia tällä tavalla hallituksessa, on kyse sitten keskushallinnon tai paikallishallinnon tasosta. Kun otetaan näitä kaikkia aspekteja oman ryhmäni puolesta sitten, me tulemme tukemaan tätä mietintöä Tuomme täysin asetusta siitä, että ei jätettäisi mitään tarkistuksia ja lopuksi tulemme äänestämään sopimuksen puolesta, koska tällä tavalla voimme osoittaa solidaarisuutta maata ja kansaa kohtaan sodan aikana, jonka muut ovat provosoineet eikä suinkaan ukrainalaiset itse. Kiitos. Euh, pour le groupe des Verts, euh, sitten vihreän ryhmän osalta tuemme nopeutettua toimintatapaa, vaikka meille tämä tulee koko ajan vaikeammaksi näissä olosuhteissa, jos nyt ollaan Ukrainan tukeminen on tietenkin Euroopan unionin merkittävä velvollisuus ja tämä paine tai itse asiassa sota, jota siellä käydään, edellyttää, että toimimme nopeasti. Mutta on kuitenkin niin, että jossakin vaiheessa olisi myös täällä parlamentissa pohdittavaa, mikä olisi paras tapa auttaa Ukrainaa tässä tilanteessa. Ja tänä päivänä emme oikein tee mahdolliseksi sitä, että ymmärtäisimme täysin, kuinka, minkä tyyppistä apua Euroopan unionin olisi annettava ihan ihanteellisesti Ukrainalle. Ukrainalla on velkaongelma, tämä on syytä muistaa. Lainoja edelleen annetaan, rahoitamme naapuruusvälineiden kautta Ukraina, joka ei välttämättä onnistu parhaalla mahdollisella tavalla, niitä ei kaiken parhaalla tavalla ole hyödynnetty. Aika vähän hyödynnetään näitä ehdollisuuslausekkeita, joita voitaisiin ottaa käyttöön, vaikka tilanne on hyvin vaikea Ukrainan viranomaisille. Olemme siis mielestäni yhä monimutkaisemmassa tilanteessa. Ja tässä pitäisi vielä toimia nopeasti. Toki meidän pitää olla solidaarisia mahdollisimman tehokkaita. En ole aivan varma, onko nyt sellainen tilanne, että ne välineet, joita käytämme ja miten niitä käytämme, mahdollistavat ukrainalaisten auttamisen parhaalla mahdollisella tavalla niin, että ukrainalaiset voisivat suverenisti ja demokraattisesti tehdä omat valintansa tämän veneen orkestroiman sodan ohella. Kyllähän me tuemme tällaista nopeaa toimintaa, mutta meille tämä kyllä selvästikin tulee koko ajan vaikeaksi tukea tällaista lähestymistapaa, jonka kautta, jonka kautta emme voi puuttua sisältöihin. Kiitoksia. Monsieur. Kiitoksia. Sitten eh, edustaja Chobrad. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, Ukraina on joutunut voimakkaaseen sisällissotaan. Ja Yhdysvallat ja EU pyrkii ottamaan huomioon geopoliittisen tilanteen ja historiallisen tilanteen, joka on idän ja lännen välissä, siis tuossa maassa. Ne pyrkivät vetämään Ukrainaa EU-suuntaan ja Naton suuntaan. Näin olemme aiheuttaneet tämän sodan tuossa maan itäosassa. Tuhansia kuolleita, suurin osaista siviilejä, talous, joka on täysin rappiolla, ja budjettivaje, joka on 12 prosenttia. Siellä on hallitus, joka on täysin toimimaton Kievissä ja koko tämä avioero yhä siitä jatkuvasti huononee. Eli tämä on tilannekuvaus ukraina tilanteesta. Ja tässä, tässä tilanteessa ehdotatte sitä, että sinne vielä miljardi syydetään lisää rahaa, puhutaan vakaudesta ja kehityksestä, ihan niin kuin puhuttaisiin Kreikasta, kun kysymys on maasta, joka on geopoliittisen kaauksen keskellä. Tehän tiedätte, että kysymys ei ole siitä, että syydetään rahaa sinne ja se auttaisi jotain, sillä rahan syötäminen maahan joka on sodassa, merkitsee sitä, että tuetaan sotaa. Tarvitaan poliittinen sopimus, täytyy palata Nitsan sopimukseen. Me emme saa enää halveksia niin tärkeää alueellista toimia kuin Venäjä. Ja tämä, hyvä herra Landsbergis, ei kyllä suinkaan vie eteenpäin vakaata kehitystä, vaan siinä saadaan aikaiseksi vain lisäaseistusta ja tuetaan armeijaa, joka pommittaa omaa kansansa. Nämä henkilöt, joita te nimitätte kapinallisiksi, mutta jotka puolustavat omia lapsiaan ja omia kyliään, he ovat paljon määrätietoisempia kuin Ukrainan armeija, jossa on vain nuoria sotureita, jotka ovat kaukana kotoaan, jotka eivät puolusta omia ihmisiään. Kansa vetoa meihin, jotta me toisimme rauhan sinne takaisin. Ei niin, että me tukisimme Kievin hallituksen itsemurhaa tavoitteista mm, politiikkaa. Geschätzte Kollegen, ich möchte äh, nur für unsere Fraktion noch mal klarstellen, dass wir uns <clears throat> von den niin haluaisin sanoa, että ryhmämme ottaa etäisyyttä edellisen puhujaan ja Schulziin suuri osa näistä ongelmista, joissa kristillinen yhteisö on, koskee näitä kansainvälisen oikeuden rikkomiseen johtuen yhden valtion valtaamistoimista. Ja kun osa joukosta saa rahoitusta Venäjältä, niin kyllä, kyllä tässä nyt on mentä vähän pieleen. So, und dann gebe ich äh, der Kommission das Wort. Das ist Herr. Kiitoksia. Anna komissiolle puheenvuoron. Brano. Uh, well, the commission uh, fully Komissio tukee täysin esittelijän kantaa. Pitää edetä tässä nopeasti, kun hyväksytään tämä teksti suurin osa varjoesitystä tukee sitä, niin kuin sanoin aikaisemmassa puheenvuorossa, niin kun puhuimme Ukra- Ukrainan tilanne, tilanteesta. Makrotalouden tilanne on vieläkin kriittinen tässä mielessä. Kansainvälinen yhteisö on alkanut toteuttaa uutta rahoitusapua ja ohjelmaa IMF on ollut mukana 17 miljardia euroa. Tämä ehdotettu makrotaloudellinen jatu on olennainen osa tätä reagointia tilanteeseen. Viime viikolla tilanne on vielä entisestään huonontunut, vaikka se on viime päivänä kuitenkin vähän vakautunut. Se heijastelee huomattavia koronousuissa. ja on hyväksytty ensimmäinen IMFn ohjelma ja seurantatoimet on tärkeää, että komission mielestä edetään nopeasti ja hyväksyä ja alkaa toteuttaa tätä apua kun reagoisin nyt herra Schulzin kommentteihin, niin haluaisin sanoa, että komissio ottaa todellakin nämä ongelmat ja huolet huomioon. Haluaisin vakuuttaa parlamentille, että tämä ehdollisuus ohjelmassa eh, to- toteutetaan varsin poliittisesti ja realistisesti ja äh, hienovaraisesti. Erityisesti tulemme korostamaan sitä, että vahvistetaan sosiaalista turvallisuusverkostoa ja otetaan huomioon energian hinnat ja me tulemme myös korostamaan kovasti sitä, että vahvistetaan julkisen talouden vahvistamista ja avoimuutta, Pyytään vahvistamaan ulkoisia tarkastuksia ja julkisia hankintoja ja niihin liittyviä sääntöjä ja toimitaan korruptiota vastaan aivan erityisesti. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, Kiitoksia ja sitten esittelen vuoro uudelleen. Kiitoksia. Muutama kommentti vain siitä, mitä tässä aiemmin sanottiin. Ensinnäkin Schultzille. Kyllä minä kuulen teidän perustelun, eikä vain teillä ole perusteltu sen suhteen, minne rahat tulisi suunnata. Jos aika olisi oikea, niin me voisimme käyttää tähän kaiken mahdollisen ajan ja keskustella tästä asiasta koska tästä keskustelusta on, tämä keskustelu on kuitenkin järkevä, se on looginen. Ainoa asia on vain se, että nyt maa taistelee koskemattomuutensa puolesta. Kun kaksi Euroopan unionin johtajaa meni Minskin niin sanoivat, että tässä on kyseessä nyt mahdollisuus. Kylien tulisi lopettaa palaminen poroksi ja kansalaisten kuoleminen. Tähän pyritään nyt, ja jos tämä on se mahdollisuus, johon nyt kyetään, niin meidän kannattaisi näin toimia. Olen kuullut rohkaisevia uutisia sen, että ensimmäinen uudistuspaketti meni jo radan läpi ja nyt siitä ryhdytään keskustelemaan kohta. Eli jos maat haluavat tasapainottaa tämän, niin voidaan sitten sen jälkeen kysyä, keskustella kaikesta siitä, millä tavalla asiaa tulisi tukea enemmän, pitäisikö rahoittaa lisää rahaa pitäisi kantaa lisää valtaa vai vähemmän. Nyt tarvitaan vakaamaa, jossa ihmiset eivät kuole. Yhä uudelleen kuullaan, kuullaan siitä, että EUta tulee syyttää siitä, missä Ukrainassa tapahtuu. Se tulisi nyt kyllä lopettaa. Ei ole mitään EU-joukkoja Ukrainassa. Ei EU sinne Krimin niemimaalle mennyt miehittämään – se oli toinen maa, joka näin teki. Eli lopetetaanpa nyt se, että tässä syytämme itseämme. Mehän autamme tässä. Meidän tulisi olla ylpeitä siitä. Ei meitä tulisi syyttää. Dankeschön. Kiitoksia. Äänestetään kello 10 tästä. Ja näin sitten siirrytään seuraavaan kohtaan, eli kohtaan yhdeksän. Kysymys on poikkeuksesta kaupan toimenpiteistä Euroopan unionin vakautus- ja asetusprosessin osallistuville, varsinkin Bosnia-Herzegovinalle. Ja tästä olemme jo käyneet keskustelua. Nyt meillä on seitsemän tarkistusta ja neljä niistä Afetista, Afetin lausunnosta. Ja näin ainakin nyt sitten esittelijälle puheenvuoro. Il microfono. Una Volta. Si sente? Niin. Sì. Nyt, nyt kuuluu. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kollegoille hyvästä yhteistyöstä tämän mietinnön osalta. Haluaisin erityisesti kiittää varjoesittelijöitä, varjoesittelijää kollega Stiiriä hänen älykkyydestään ja pätevyydestään sekä yhteistyöhalukkuudestaan. Tässä mietinnössä viitataan komission ehdotukseen, jolla muutettaisiin asetusta vuodelta 2009, jossa annetaan yksipuolisia tullietuuksia Balkanin maille. Komissio lähinnä ehdottaa, että laajennettaisiin etuusjärjestelmää näille maille vuoteen 2020 asti. Otetaan mukaan myös hyvin tärkeä lauseke, ihmisoikeuslauseke. Ja sitten vielä komissio ehdottaa, että Bosnian ja Herzegovinan osalta etuudet keskeytettäisiin ensimmäinen tammikuuta 2016, mikäli Bosnia ei sopeutaan tätä väliaikaista sopimustaan Euroopan unionin kanssa sen jälkeen, kun Euroopan unioniin liittyi Kroatia. Mietinnössä on ikään kuin kaksi osaa. Osa ensimmäinen tai kaksi tällaista väylää. Ensimmäisellä väylällä tässä mietinnössä niin tunnustetaan, kuinka tämä keskeyttämismekanismi on täysin legitiimi, niin kuin komissiosta ehdottaa, koska komissiohan itse asiassa ehdottaa ainoastaan kuvausta kauppasuhteista – tilanteesta, joka edelsi Kroatian liittymistä Euroopan. Tästä ei tule Bosnilla mitään vahinkoa, toisin sanoen näihin perinteisiin kauppasuhteisiin Bosnian ja Kroatian välillä lisätään Bosnian ja unionin suhteet sen jälkeen, kun Kroatia on liittynyt Euroopan unioniin. Kroatialle tästä tilanteesta on paljon vahinkoa koska se joutuu maksamaan tulleja ilman, ilman tätä tarvittavaa mukautusta. Tullit ovat hyvin raskeita. Kroatia on tehnyt suuria saavutuksia saavuttaakseen nämä Euroopan unionin tavoitteet. Tämä on tämä yksi väylä mietinnössä. Sitten toinen väylä, joka koskee tätä komission mekanismin oikeutusta. Tässä mietinnössä pyritään voimakkaasti korostamaan tarkistusten kautta Bosnian lähentymis- ja liittymisperspektiiviä Euroopan unioniin. Kyseessähän on strateginen maa, tärkeä maa, jolla on tietynlainen historia, ja yksinään Bosnia ei näihin tavoitteisiin pääse, vaan tarvitaan Euroopan unionin puolelta poliittisia toimia, jotta Bosnia saataisiin etenemään tuohon suuntaan, ja tämä on meille hyvin tärkeä. Mietintöä laatittaessa pyrimme mm, edesauttamaan tätä komission Bosnian toimintaa mun mm, komission puheenjohtaja, valtapuheenjohtaja Mongerinin kanssa, ja olemme ehdottaneet, että käännettäisiin tämä logiikka toisinpäin Bosnian suhteen – kun Bosnia pyrkii kohti EUta. Ikään kuin käännetään se tilanne toisinpäin ja pyydettiin, että Bosnia ei aloittaisi vaikeimmista asioista, vaan sellaista asioista, jotka ovat sille mahdollisia, konkreettisista asioista. Lopuksi laadittiin asiakirja, jossa oli mukana Bosnian kaikki poliittiset johtajat, joka hyväksyttiin Bosnian parlamentissakin. Kyseessä on asiakirja, joka koskee uudistuspyrkimyksiä ja muita ponnisteluja. Näin neuvostokin voisi sitten tämän vakaus- ja sopimusta saada loppusuoralla EUn ja Bosnian kanssa. Tämä on todella tärkeä kysymys. Neuvoston asiakirjassa pyydetään Bosniaa tiukasti sopeuttamaan nämä kauppa- sopimuksensa sillä tavalla, kun sitä tässä toivomme. Nämä kaksi väylää minulla tässä siis on. Ja sitten tärkeimmistä tarkistuksista. Niistä olemme keskustelleet useaan kertaan kaikkien ryhmien kesken. Ja luulenpa, että olen, olen käsittääkseni tehnyt varsin avoita, avoita ja, ja tiukkaa työtä. Ensinnäkin täällä on äh, tarkistuksia, jotka koskevat äh, sitä, kuinka voidaan arvioida Bosnian poliittista lähentymistä kohti Euroopan unionia. Halusin tähän poliittiseen prosessiin viitata lisätarkistuksen tarkistusten muodossa. Sitten ähm, toinen kohta koskee sitä, että, että mainitaan nämä delegoidut säädökset, jotka on valittu välineeksi, koska muussa tapauksessa entetään komissiolle liikaa harkinnanvaltaa arviointien varten. Me tarvitsemme lisää valvontamahdollisuuksia parlamenttiin. Sitten kolmas osa koskee sitä, että ehdotamme kompromissia koskien Stiiren tarkistusta, jossa korostetaan sitä, että Bosnian olisi ponnisteltava ankarammin. Niin kuten sanoin, minä olen italialainen ja minun ainakin on sanottu usein, että kotiläksyt on tehtävä, omat hommat on hoidettava. Ja toisaalta on saatava aikaan kompromissi, jonka voidaan hyväksyä. Usan kertaan olen toistanut sen, että meidän on todella pyydettävä Bosnia antamaan se, mitä se antoi aikaisemminkin kauppasuhteessa ennen kuin Kroatia liittyi Euroopan unioniin. Mitään enempää ei pyydetä, vaan ainoastaan anta, pyritään tähän tilanteeseen aikaisemmin. Ihmisoikeuskysymyksestä on puhuttu paljon. Minä äh, tein tästä tarkastuksen, mutta veden sillä pois. Siinä olin sen ikään kuin kääntänyt tämän ihmisoikeusasian toisen päin ja muuttanut sen negatiivisesta positiiviseksi. Ja olisin poistanut tämän vakavalle järjestelmässä tavalla lauseen ja, ja viitannut myös näihin AFET-valiokunnan keskusteluihin, mutta loppujen lopuksi päätin vetää tämän pois, koska minulle tehtiin selväksi, että että jos tämä ihmisoikeuskysymys tehdään myönteiseksi, niin se jotenkin vaikuttaa, vaikeuttaa delegoitujen säännösten etenemisiä, prosessia ja vaikeuttaa äh, rikkomusten arviointia ja tekee sen takia epävarmemmaksi. Joten loppujen lopuksi sovimme ja, ja todella tässä oli koko ajan Stieriltä todella arvokasta tukea. Ja todella päätimme, että vedämme tämän pois ja palaamme komission alkuperäiseen tekstiin. Sitten täällä vihreiltä tulleita tarkistuksia. Hekin ovat eh, hyvin tehneet eh, yhteistyötä tässä ja olleet hyvin kärsivällisiä. Täällä on tarkistuksia, jotka ovat vähän toisella väylällä. Siinä ei siis hyväksytä tätä keskeyttämisen välinettä ja siksi minusta näitä ei voida hyväksyä. Tämän joudun sanomaan vastahakoisesti koska nämä ovat hyvin perusteltuja kyllä ja Buchner on erittäin hyvin asiansa perustellut. Huhtikuun lopussa äänestetään tästä mietinnöstä täysistunnossa ja luulenpa, että nyt jo voidaan antaa valtuutukset trilogian varten, niin voimme aloittaa työn komission neuvoston kanssa. Toivon, että siitä tulee hyviä tuloksia, niin kuin valiokunnan työstäkin on tullut. Kiitoksia. Grazie. On Kiitoksia. Edustaja Stio. Kiit- the rapporteur for uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin myös esittelijää hänen tekemästään kovasta työstä, kun on laatinut tämän mietinnön. Me keskustelimme tästä etukäteen, joten yritän olla toistamatta itseäni, mutta Haluaisin kiittää myös kollegojani EPP-ryhmässä, ei vaan täällä Intassa, vaan kollegoja myös AFET-valiokunnassa, jotka laativat lausunnon joustavuudesta, jota ovat osoittaneet myös siinä, kun on pyritty löytämään hyvä ratkaisu kompromisseja asiassa, joka koskee asetusehdotusta, jota käsittelemme. Mielestäni tämä on tasapainoinen teksti, se kattaa kokonaisuudessaan EU-strategian Kaakkois-Eurooppaa koskien. Nämä toimenpiteet, joista tässä ehdotetaan, tämä on hyvä. Tämä osoittaa, että reformit ovat meneillään näissä maissa, erityisesti mitä tulee Bosnian ja Herzegovinan tilanteeseen, niin kuin esittelijäkin sanoi. Tässä pyydämme tietysti, että Bosnia ja Herzegovina noudattaa sääntöjä, koska se on tärkeää ajatella myös sitä, mitä korkea edustaja on sanonut, emme laske standardeja, mutta toisaalta on olemassa selvä merkki tuesta, jota EU tälle maalle myöntää, joten tämä ei ole laina, vaan näin EU todellakin tässä prosessissa maata tukee, joten kaiken kaikkiaan teksti on tasapainoinen ja hyvä. Ja varmasti se saa tuekseen laajan enemmistön valiokunnassa ja jälkeen päin sitten vielä täysistunnossa. And... Kiitoksia. Ei saada varjot ja Alden varjo ei ole täällä paikalla. Guekaan ei. Ja Janik korvaa Burganin. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijälle. Kiitoksia siitä, että hän ystävällisesti selvensi vihreiden kantaa. Niin todellakin me emme tue komission ehdotusta. Olemme sitä mieltä, että se on epätasapainoinen. Eurooppa on kuitenkin tällä alueella ja on edelleenkin käyttänyt lähestymistapaa, joka ei ole tasapainoinen suhteessa kaikkiin eri maihin. Ja näin olen esittelen vertaisesti tätä Italiana. Tässä nyt ei kuitenkaan ole samassa tilanteessa lähihistoria, Italian lähihistoria ei vastaa Bosnian lähihistoriaa. Tässä on epävakauden vaara olemassa Bosnian taloudessa ja siitä syystä me emme tue tätä ehdotusta. Puheenjohtaja, kiitoksia. Borelli, onko hän paikalla? Ei. No, sitten annankin puheenvuoron komissiolle. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Tästä ei varmaankaan tarvitse pitkään puhua, koska suurin osa argumenteista on tässä ja viime kokouksessa jo käsiteltykin marraskuussa ja helmikuussa. Haluaisin kiittää esittelijä erittäin laadukkaasta mietinnöstä Aivan kuten esittelemmekin, uskomme, että todellakin nämä yksipuoliset tuloetuudet, joita myönnetty Länsi-Balkanille, ovat kannustin, jolla voidaan kiihdyttää tarpeellisia poliittisia ja taloudellisia uudistuksia Länsi-Balkanin maissa, mutta, mutta myös tämä mahdollinen keskeyttäminen, etuksen keskeyttäminen on myös tärkeää tässä mielessä. Meillä on instituutioiden ongelma tarkistuksen kanssa, jolla korvat muutettaisiin äh, täytäntöpanosäännökset äh, delegoiduilla säännöksillä. Minun mielestäni meidän pitäisi olla johdonmukaisia näiden äh, yksipuolisten etuuksien kanssa, joita olemme antaneet Ecuadorille ja Moldovalle aikaisemmin muun muassa. Mutta emmeköhän me löydä tähän asian ratkaisun nopeasti niin, että nämä, nämä yksipuoliset toimenpiteet voidaan säilyttää ja ja tämä Bosnia-tapaus voidaan nähdä kannustimina, jolla saadaan neuvottelut äh, valmiiksi ja näin uutta jäsenvaltiota Kroatiaa kohdeltaisiin asianmukaisella tavalla kauppapolitiikassa. Kiitoksia. Kiitoksia sitten esittelijä seuraavana. Solo per eh, dire al Haluaisin vain vihreälle kollegalle sanoa, että että viittasin ainoastaan Italiaan tällä kotitehtävien tekemisellä. Kaiken onneksi, kun näitä oli Italia ja Bosnia-Herzegovina, tämä tilanne on varmaan ihan kaikessa. Gut, damit schließe ich den Tagesordnungspunkt. Wir werden auch... Ähm, äh, no niin, ja tästäkin äänestetään kello kymmeneltä. Ehdotan, että nyt pidetään kahvitauko kymmenen asti ja kello kymmenen alkavat äänestykset.

Gut, liebe Kolleginnen Kollegen. Hyvät kollegat, näin päästään esitystään kohtaan kymmenen. Ottakaapa äänestyskorttinne, jotta sitten tuo loppuäänestys voidaan käydä sähköisesti. Näin päästään kohtaan 10. Makrotaloudellinen apu. Okay. Yeah. Good. So, wir haben einen Kollegen, der hat seine Abstimmkarte. Hyvä. Yllä kollegalla ei ole äänestyskorttia, joten sitä, se täytyy ottaa erikseen huomioon. Ja sitten on työjärjestyspuheenvuoro Kempel, olkaa hyvä. Um, yes, Mr. Chairman, just... Puheenjohtaja, ihan työjärjestyspuheenvuoro vain. Meillä oli tämä kuuleminen eilen ja luulin, e, e, ajattelin näitä kommentteja USA-laisista arkkitehdista äh, se mielestäni niin tämä ei ollut sopiva tämä kommentti, niin sen pitäisi enää tapahtua. Ja mitä tulee EU, kun reagoimme kun tähän kuulemiseen vai ei? Sponsoroiko EU eilistä kuulemista? Just to make clear, she didn't say that. Niin, tein vaan ihan selväksi, että hän sanonut näin. Hän sanoi, että merkitseekö se sitä, ettei pitäisi antaa amerikkalaisen arkkitehdin rakentaa talon, niin hän esitti provosoivan kysymyksen yhdelle puhujalle. En minä ainakaan ymmärtänyt sitä lainkaan noin. Sehän tietysti olisi kummallista. Hän ei lainkaan sanonut näin, mutta tietysti voidaan katsoa vielä siitä tehdyt muistiinpanot. So we invited her as in... Me kutsuimme hänet tänne moderaattoriksi, enkä minä, minun asemani oli se, että voi kritisoida hänen näkemyksiään ja hänen tehtävänään oli esittää kysymyksiä. Jos semmoinen tyytyväisiä työhön, niin ensi, ensi kerralla voitaisiin valita toinen moderaattori, mutta minun mielestäni kyllä kaikki meni oikein hyvin. Point 10. Punkt 10. Kohta 10. Makrotalouden apu Ukrainalle. 43 tarkistusta, josta äänestetään. Ja nyt aloitetaan. Yksi ja kaksi identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan. Siis puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta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 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Puhetta mikrofonin ulkopuolelta. Niin täällä esitettiin ehdotus, että äänestettäisiin kaikista yhtymäryhmänä. ryhmänä. Sopiiko se kaikille? Helmut. Amendment 11 und 19. Außer Änderungsantrag 11. Eli ei 11 ja 19. Sind alle damit einverstanden? Sopiiko se kaikille? Eli ensinnäkin äänestetään neljästä kymmeneen yhtenä ryhmänä puolesta 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 12 18 yhdessä ryhmässä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkastus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten viimeinen tarkistus kolme puolesta Ai anteeksi, ei siitä tarvitsekaan äänestää. Ja näin sitten sähköinen loppuäänestys koko esityksestä. Äänestys on alkanut. Ja komission ehdotuksesta siis. Ja, good. Alle abgestimmt. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 28 puolta ääntä, 7 vasta ääntä, ei tyhjiä. Ja näin äänestetään sitten äh, lainsäädäntöpäätösosumaan ehdotuksesta. Äänestys on alkanut. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. 29 tai siis 30 puolta ääntä, 7 vasta ääntä. Kiitokset.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 Äänestys on alkanut. Ja, abstim. Äänestys on päättynyt. 31, 32 puolta ääntä. Ja mä sanoin jo. 32. Puolta ääntä. Ja sitten äänestetään lainsäädäntöpäätöslausmaehdotuksesta. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 31 puolto ääntä, 6 vasta ääntä. asiasta äänestetään ei äänestä täysistunnossa, vaan sitä käsitellään kolmikantaneuvottelussa. Tämä on esittelen ehdotus. Ja tähän on ehdotettu myös neuvottelukomitea. Eli kuka hyväksyy tällaisen menettelyn, kuka äänestää tällaisen menettelyn puolesta, sähköinen äänestys. Äänestys on alkanut. Abstimmung Äänestys on päättynyt. 33 puolto ääntä, kaksi vasta ääntä. Näin ollen äänestysosiomme äänestystunti, joka ei sunkaan ollut mikään tunti, on päättynyt. Kiitokset. Ja näin päästään esityslistan kohtaan 12, joka koskee strategiaa. Hyvät naiset ja herrat, jos lähdette huoneesta niin menkää täältä hiljaisuudessa. Kysymys on siis strategiasta teollisuus- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi kolmansissa maissa – Kyseessä on mietintö, joka pohjautuu komission strategian ja näin annankin esittelijä Moskalle puheenvuoron. Si, grazie. Ähm. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäisessä keskustelussakin jo todettiin, että valiokuntana olemme päättäneet ryhtyä lainsäädännölliseen aloitteeseen – jotta voitaisiin kommentoida komission teke- esittelemää työtä. Se tuli heinäkuussa 2014 ja siinä on mukana tämä teolliset tekijäoikeuksien strategia huomioiden muutokset, joita on tapahtunut viime vuosina, erityisesti digitaalisessa ympäristössä. Tämä tietenkin tuo muassaan haasteita joihin on vaikea vastata välineille, jotka on tähän asti ollut käytössä. Keskustelujen jälkeen olemme nyt esitelleet tämän mietintöluonnoksen, jota lyhyesti tänään teille kuvailen. Ja siinä kommentoidaan tätä strategiaa ja, ja tunnistetaan sieltä heikkoudet ja vahvuudet. Aloitan yleisestä ja menen sitten yksityiskohtiin ja kuvailen sitä, kuinka tämä mietintö on rakennettu. Ensinnäkin yleisistä huomioista olemme yhtä mieltä siitä, että tällainen strategia on esitelty. Suhtaudumme myönteisesti siihen, että ei menetetä kaikkea jo menneenä vuosina tehtyä työtä. Mukaan lukien tämä kuuluisa keskustelua aktasta. Ja pyrimme työn jatkamisen niin, että korjattaisiin aikaisemmin tehneet virheet, jotka johtivat siihen, että tuo akta-aloite hylättiin. Tästä uudesta strategiasta sitten täällä on joitakin myönteisiä asioita. Pidämme sitä tasapainoisena strategiana. Siinä korostetaan, että olisi todella kiinnitettävä huomiota ulospäin kolmansiin valtioihin niin sen on oltava johdonmukainen sen kanssa, kuinka sisäisesti politiikkaa käsitellään. Tällä mainitaan konkreettisia toimia, ne on täytäntöön pantava, mutta ei ole vielä selvää, missä määrin nämä toimenpiteet ovat täytäntöön pantavissa. Ensimmäinen askel on jo otettu, kun on tunnistettu esimerkiksi tarve jonka mukaan tarvittaisiin tällaisia helpdeskejä tai neuvonantajia, asiantuntijoita kolmasia maita varten niin, että voitaisiin tätä kautta parantaa lainsäädäntöä ja sanktioitakin siellä, kun teollisia tekijänoikeuksia ei noudateta, mutta joitakin rajoja tässä vielä näemme. Yleisesti ottaen komission strategiassa on sellaista myönteistä, että esimerkiksi yhtäältäkin tunnistetaan tällainen moraalinen pelottelu niin, että nämä maat allekirjoittaisivat tärkeimmät kansainväliset yleissopimukset tältä alalta. Edelleen te, teollisen oikeuksien, tekijänoikeuksien ja muiden al- politiikan, muun politiikan johdonmukaisuus ja sitten, että komissio reagoisi vahvemmin kolmansien maiden ja yritysten osalta niin, että ei vastuualueet jaettaisiin tehokkaasti, kun toteutetaan tätä tarve, tarpeellista suojaa. Olemme havainneet joitakin heikkouksia, heikkouksia strategiassa Kaikkein tärkeimpänä niistä mainitsisin se, ei edellytä toisestaan digitaalisia tuotteita ja fyysisiä tuotteita. Mielestämme tämä asia on vielä riittämättömällä tavalla esitetty. Sitä, tämä todella olisi tuotava esille niin, että saadaan tehokas strategia aikaan. Sitten vielä heikkouksista. Täällä viitataan toimenpiteisiin, jotka olisi hyväksyttävä niiden valtioiden osalta, jotka eivät ole niin huomioineet teollisia tekijänoikeuksien noudattamista. Mietinnössämme on kaikki nämä huomiot mukana ja mukaan on otettu myös joitakin huomioita, joita pidämme itse tärkeinä. Yleisesti ottaen mietinnön tavoitteena pitäisi olla se, että taataan tasapaino oikeuksien haltijoiden ja loppukäyttäjien oikeuksien välillä. Tämä on linjaa, jonka ympärille olemme pyrkineet rakentamaan koko tämän mietinnön. Tämän lisäksi olemme pyrkineet korostamaan sitä tarvetta, että pidettäisiin yhdessä teollisen tekijänoikeuksien suoja muiden politiikan alojen kanssa, niin että asianmukaisesti huomioidaan se, että tänä päivänä väärännyksiä tehdään tavallisista tavaroista, leluista, lääkkeistä, kosmetiikasta, elintarvikkeista – ja näillä väärännöksillä voi olla vaarallisia vaikutuksia kansalaisten terveyteen. Edelleen tiedämme, kuinka väärännöksiin osallistuu järjestäytynyt rikollisuus ja siksi on tarpeen hyväksyä strategia, joka yhdistettäisiin järjestäytyneen rikollisuuden torjuntapolitiikkaan järjestänyt rikollisuus saa näistä väärennyksistä merkittävällä tavalla itselleen tuottoa ja varoja käyttöönsä. Olemme täältä ottaneet esille myös erityiskysymyksiä, esimerkiksi se, että olisi selkeämmin e- erotettavaa toisistaan väärennysten tai torjuntaa digitaalituotteiden ja fyysisten tavaroiden osalta, ja sitten olisi mahdollisimman paljon saatava aikaan julkista keskustelua asiasta niin, että kansalaiset olisivat täysin tietoisia näistä asioista. Mielestäni olisi myös tärkeää saada aikaan erityyppisiä sopimuksia. Mehän tiedämme, kuinka väärennösten torjunta ja tehokas teollisten oikeuksien suoja edellyttää sitä, että monet eri toimijat olisivat aktiivisesti mukana, joten tarvitaan selkeästi yhteistyötä Euroopan komission ja ikanin välillä ja olisi myös otettava mukaan muut kolmannet osapuolet, ei ainoastaan yritykset, niin kuin joissakin muistiossa on todettu, vaan olisi myös tunnustettu muita tekijöitä ja toimijoita, kuten, kuten pankit, sähköiset maksumenettelyt, jotta voitaisiin ottaa tehokkaita sanktioita käyttöön. Edelleen olisi saatava aikaan korkeampia standardeja, kun lähdemme neuvottelemaan kolmansien maiden kanssa. Olen sitä mieltä, että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota asiaan aina, kun komissio neuvottelee kauppasopimuksista, jotka ovat laaja-alaisia, niin teollis- ja tekijän oikeudet olisi oltava yksi merkittävä osa, jota ei pidettäisi minään lisäyksenä, vaan joka selkeämmin olisi olennainen osa näitä kauppa, kauppasopimuksia – mukaan lukien maantieteellisten merkintöjen suoja. Sitten aivan viimeinen huomio, olemme sitä mieltä, että tämä Euroopan eh, teollisuus- ja tekijänoikeuksien seurantakeskus tarvitsee riittävät varat käyttöönsä, jotta voitaisiin taata sen asianmukainen toiminta ja täysin riippumaton hallinnointi. Tässä kaikki nyt tietenkin olen valmis ottamaan vastaan eri näkökohtia, joilla voidaan mietintää vielä entistä parantaa. Kiitoksia. Ja nyt sitten varjoesittelijä saa puheenvuoron. Muchas gracias, señor presidente. Hyvä puheenjohtaja, hyvää huomenta kaikille. Ennen kaikkea onnittelen e- e- esittelijää loista työstä eilen. Meillä oli ensimmäinen varjoesittelijän kokous – se oli mielestäni varsin hyödyllinen ja ilmaisin siellä mielipiteeni tästä mietinnöstä ja myös parista muusta kohdasta jotka herättävät hiukan epäilyksiä meidän kohdallamme. Mietintö on siis kuitenkin hyvä. Joissakin kohdin sanoisin, että se on täydellisempi kuin itse komission ehdotus. Ja näin ollen en usko, että mitään suuria vaikeuksia tästä syntyy. Ainakin minun ryhmälläni ei varmaankaan ole minkäänlaisia ongelmia tätä tukea. Kuitenkin haluaisin nyt keskittyä näihin kolmeen kohtaan, joista keskustelimme kyllä jo eilen, mutta mielestäni on tärkeää ottaa ne esille valiokunnassakin, jotta voidaan niistä sitten puhua. Kohdassa 12 mietinnössä esittelijä pyytää, että TRIPS-sopimus olisi hiostavammin eh, toteutettavissa. No hiukan epäilyksiä tästä tämä mielestäni heikentää sen säädöksiä, eikä se olisi johdonmukaista tavoitteen kanssa, joka on vahvistaa tällaisia tekijänoikeuksia. Eilen ainakin esittelijä sanoi selvästi, että tämä ei suinkaan ollut hänen aikomuksensa, ja voimme tehdä vain muutaman tarkistuksen, että tulee todellakin ihan selväksi, mihin tässä pyritään. Sitten kohta 20, siinä sanotaan, että komission strategiassa pitäisi ottaa mukaan velvollisuus pankkeille rangaista tai sanktioida automaattisesti, jos tapahtuu internetissä petoksia. Ensinnäkemältä näyttäisi mahdollista, että tällaista voida tukea tai ei voida tukea, koska on vaikea kuvitella, että pankit pystyvät tällaisia seuraamuksia asettamaan eivätkä ehkä heidän pitäisi näin tehdä. Mielestäni tämä ehkä on kaikkein ongelmaisin kohta meille. Siis toinen kohta, joka herättää hiukan epäilyksiä 22, vaikkakin pitää ottaa huomioon, etteivät kaikki jäsenvaltiot EU-ssa ole allekirjoittaneet näitä mainittuja sopimuksia, ja näin ollen, jos eivät ole allekirjoittaneet, nämä jäsenvaltiot – niin silloin mielestäni olisi sopiva vaatia, että kolmansien maiden pitäisi ratifioida tämä, jotta sovelletaan GSP Plus-järjestelmää. jos me emme ole allekirjoittajina, niin emme voi vaatia muultakaan samaa, kun ne sitä vaata meiltäkään. Eikä pidä unohtaa sitä, että nämä maat eivät ole yhtä kehittyneitä kuin EU-jäsenvaltiot. Näin ollen pitäisi hiukan pystyä nyt suhteellisempaan toimintaan, kun ajatellaan näitä vaatimuksia, joita sovelletaan kyseisiin maihin jotta he voisivat nauttia tuljetus plusjärjestelmästä. Mielestäni olisi sopivaa tehdä ja pyydetään, että jäsenvaltiot ratifioisivat kyseiset sopimukset itse, ja toisaalta kehotetaan maita, jotka pyrkivät pääsemään GPS Plus-piirin, jotta nekin näin tekisivät ja toimisivat sopimusten mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö työ olisi ollut tässä aivan erinomaista, jota esittelijä on tehnyt. Toistan vielä, että me, meillä ei tässä ole mitään suurempia ongelmia. Voimme kyllä varmasti hyväksyä tämän tekstin. Kiitos. Thanks a lot. Uh, next. Kiitoksia. Emma saa seuraavan puheenvuoron. Hyvät kollegat, kiitän esittelijää tehdystä työstä. Voimme tukea sitä suurinta osaa. Ja aivan kuten esittelijä huomauttaa tässä selitysosassaan, ja minäkin olen tätä jo painottanut näkemysten vaihnossamme eilen, niin toiminta rikkomusten kitkemiseksi on ollut rajallista ja vaikka näillä toiminnalla on ollut valtava vaikutus. Eli ensinnäkin haluaisin ottaa esille tämän esitetyn kohdan sekä komission tiedonannossa että tässä mietintöluonnoksessa itsessään, josta keskustelemme tänään, kun puhutaan epätasapainosta oikeuksien haltijoiden ja käyttäjien välillä. Täältä on käsitelty useaan otteeseen mietinnössä ja meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme varmistautua siitä, että tähän tasapainoon päästään. Meidän täytyy myöskin katsoa sitä, millä tavalla tähän voidaan parhaiten päästä. Olen jo ottanut esille nämä huolenaiheen, jotka koskevat akta-mietintöä. Ja haluaisin mielelläni kuulla esittelijältä, mitä hänen mielestään voidaan saada aikaiseksi aktan arvioinnin jälkeen. Meidän tulisi kuitenkin nyt haudata sen haamu ja pyrkiä lisäämään tietoisuutta kansalaisten keskus, keskuudessa sen suhteen, jos täytäntöönpanoa ei hoideta kunnolla teollisessa ja Tämän lisäksi, ja tätä asiaa on käsitelty myös Joonatason kappaleessa kahdeksan, minusta meidän täytyy myös ottaa huomioon nämä taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset, joita sillä on EUn toimijoille ja sille, että meidän täytyy tukea luovuutta sellaisenaan. Jos työstön tekijät eivät saa riittävästi palkkioita, koko luovuus tyrehtyy. Ja meillä on paljon erilaisia tuotteita, joista Eurooppa on kuuluisa. Tämä kaikki on siitä syystä erittäin tärkeää. Olen aivan samaa mieltä myös esittelijän kanssa siinä, että meidän täytyy saada enemmän tietoa komissiolta sen suhteen, mitä voimavaroja tarvitaan, jotta päästäisiin niihin tuloksiin, joita haluamme saada aikaiseksi täytäntöönpanossa. Ehkäpä komissio voisi kommentoida tänään sitä, mitä, niiden mielestä, mitä sen mielestä vaaditaan inhimillisten voimavarojen ja tulevien ehdotusten suhteen, jotta voitaisiin tehokkaammin käsitellä tätä ongelmaa. Ja tähän liittyen tarvitaan koordinoitu toimi. Ja meidän tulisi myös katsoa sitä, mikä on markkinavalvontatilanne, jotta voitaisiin vastata tähän haasteeseen riittävästi sen sijaan, että tehdään päällekkäistä työtä varsinkin järjestetyn rikollisuuden piirissä. Ja sitten nämä alueestot ja prioriteettimaat ovat erityisen tärkeitä tulevaisuudessa niin ne suhteen. On tärkeää katsoa sitä, millä tavalla komissio vie eteenpäin IP-täytäntöönpanoa. Meidän tulee rakentaa korkeita standardeja ja suojastandardeja näissä maissa on tärkeää ja se on asia, jota täytyy työstää. Tukisin siis siinä mielessä sitä, että komissiota pyydetään voimistamaan toimenpiteitään kehitysmaissa, jota varmistavat siitä, että ne parantavat omia järjestelmiään teollisuus- tekijänoikeuden suojelemiseksi. Haluaisin muistuttaa myös näiden menettelyiden viennin EU-sta kolmansiin maihin, jotta näin voitaisiin tehdä jäsenvaltioiden niin EU-ssa täytyy ensin itse ratifioida kansainväliset sopimukset, kuten VIPON äh, trademark-sopimus, äh, tavaramerkkisopimus. Ja muussa tapauksessa me emme voi tietysti vaatia kolmaselta maalta tätä hyväksyntää, jos omat jäsenvaltiomme ei ole näin tehneet. Siitä syystä tuen tätä esittelijän vetomusta komissiolle, jotta se tekisi lähes yhteyttä jäsenvaltioiden kanssa, että nämä hoitaisivat asiansa. Kappale 22 on järkevä. Kollega Fiisaskin otti sen esille. Siinä verrataan sitä, että tähän olemassa olevaan 27 GSP-suositusaseman sietoa listaan lisättäisiin lisää. GSP plus 2, sen tavoitteena on parantaa parempaa hallintotapaa ja kunnioittaa kansainvälisiä sopimuksia ja pelkona niin on se, että jos EU seurailee tässä esittelijän linjoja, niin GSPstä tulee liian laajalainen väline, jolla mm, täytäntöönpannaan tätä asiaa. Eli haluaisimme siis voimakkaimpia sanamuotoja tässä suhteessa, varsinkin IP-suojan suhteen kolmasissa maissa. Ehkäpä voisimme siis päästä sopimuksen siitä, miten asia voitaisiin hoitaa. Haluaisin lopuksi vaan käsitellä vielä kappaletta 36, jossa vaaditaan komissiota ryhtymään lisätoimiin maantieteellisten merkintöjen suojaamiseksi muissa kuin maataloustuotteissa. Tästä ei ole vielä käytetty keskustelua, olemme seuraamassa komissa vihreä kirjaa. Ja meidän ei tulisi ennakoida vielä näiden neuvotteluiden lopputulosta. Siitä syystä rohkaisisin komissiota ennen kuin se, että se odottelisi ennen kuin se ryhtyisi lisätoimiin ja toivottavasti se heijastuisi tässä mietinnössäkin. Mielelläni keskustelen tästä asiasta kollegoiden kanssa seuraavien viikkojen aikana. Olemme hyvin pitkälti samaa mieltä siinä, mitä meidän pitäisi tehdä, kun IP-täytäntöönpanoa teollisen tekijänoikeuden suojaamiseksi tehtyä toimenpiteitä täytäntöönpannaan. Puheenjohtaja, kiitoksia. Helmut seuraavana. Uh, thank you, Chair. I have two. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä korvaan Anmari Mönyytä meidän ryhmästämme. Hän pyysi minua välittämään oman viestinsä, koska joutui tänään Alankomaihin vaaleihin, Siksi puhun hänen puolestaan tänään. Hän haluaa kiittää esittelijää hänen lähestymistavastaan ja laaditusta mietinnöstä. Hän haluaa korostaa, että on tiettyjä kantoja mietinnössä, jotka GUE ryhmässä jaamme, mutta on myös sellaisia kohtia, joita haluaisimme tänne vielä lisätä aivan erityisesti. Hän muistutti meitä siitä, että meidän täytyy oppia aktasta, aktasopimuksesta tietty läksy ja yleisö hän pyysi meitä pidättäytymään isovelimallista. Esittelijä korostaa parempaa ähm, julkista keskustelua lainvalvontakysymyksistä. Haluamme myös varmistaa, että lääkkeet ovat saatavilla, kun ihmiset niitä tarvitsevat. Kuitenkaan emme ole sitä mieltä, että on hyvä idea antaa markkinoiden hoitaa ihmisten terveyskysymyksen. Markkinat ovat hyviä tekemään voittoa, mutta eivät hyviä tämän tyyppisessä kysymyksessä, mitä tulee sosiaalisen oikeudenmukaisuuteen. Emme ole tyytyväisiä markkinavääristymän maininnasta kohdassa 27 lääkkeet ovat potilaille, eikä kyse ole tässä talousta edusta. Tälle pitää antaa prioriteetti, ja koska tässä järjestelmässä uusi, uusia antibiootteja ei enää voida löytää, kun ö, äh, lääkefirmat vain noukkivat rusinoita pullosta toiminnassaan. Niin emme ymmärrä, mitä hyötyä on lisätä eurooppalainen seurantakeskus, mitä tulee teollisen tekijänoikeuksien loukkauksia kohtaan 31 kohta. Potilaista huolehditaan patenttivirasto tekee jo näin, se riittää. Mitä tulee siitä, että teos kohta 39 nämä IPR-oikeudet pitäisi ottaa sopimuksiin. Me olemme hiukan skeptisiä vapaakauppasopimusten suhteen, mutta vielä emme myöskään ymmärrä, miksi IPR pitäisi olla näin ratkaiseva osuus niitä. samalla tavalla Anmari ei ymmärrä, miksi Euroopan komissiolla pitäisi olla rooli, rooli riitojen ratkaisu kysymyksessä kohtaan 43, eikö tämä pitäisi olla kansallista vastuuta. Vielä lopuksi Anne-Marie Menieu korostaa sitä, että hän ei ymmärrä, miksi teollisen tekijän oikeuksien edust, pitäisi edustaa kaikkialla, miksi ei pitäisi ja paremmin suojella muuten EUn etuja. Sitten lopuksi hän haluaa korostaa, mitä hyöt, että uudet keksat kuuluvat koko yhteisölle, jotka vain yksilöille. ja tulee lääkkeisiin, prioriteettiasema on yhteiskunnalla. Onkin järkevää, että yhteiskunnat päättää eikä markkinat henkisen omaisuuden oikeuksista. Tämä myös vaikuttaa uuden tuotteen kehittämiseen. Näitä voidaan auttaa kouluja, yliopistoja, tutkimuslaitoksia. Nämä voidaan parantaa myös infrastruktuuria. Kannattaa äh, pystyä, on hyvä, että voidaan jakaa keksintöjen tuotto yhteiskunnassa. Hän haluaa parempaa yhteistyötä, eikä tällaista yhdenmukaista lähestymistapaa pelkästään. Kiitoksia sitten Janik Sarona. Euh, merci. Kiitos esittelijälle hänen tekemästään työstä. Tämä on monimutkainen asia Vuosikausia olemme yrittäneet löytää kultaisen keskitien tässä, kun pyritään suojelemaan luovaa, innovoivaa työntä ja sitten samalla mahdollistaa yhteiskunnan dynaaminen toiminta ja välttää tietenkin se, että, että tämä suoja muuttuisi monopoliksi äh, tiettyille toimijoille. Miten se kiinnostavaa on juuri se, että siinä tehdään tämä ero digitaaliympäristön ja fyysisen ympäristön välillä. On aivan totta, että tänä päivänä digitaalinen ympäristö koko ajan kehittyy ja sen alan toimijoillakaan ei aina ole aivan kirkkaana nämä ajatukset siitä, mikä olisi kultainen keskitie, missä määrin voidaan jakaa ja olla avoimia ja miss, miten sitten kuitenkin saadaan korvauksia näille luoville innovoiville tahoille. Mietinnössä korostetaan vahvasti internetpalvelujen tarjoajien vastuukysymyksiä. He, heillehän tulee hyvin raskas vastuu akta neuvottelujen pohjalta ja sen epäonnistumisen jälkeen. Kysymykseni esittelijälle koskisi tätä tällä artikla 19. Hän korostaa sitä, että toki näiden palveluntarjoajien vastuuta on aliarvioitu ja tarvitaan kehittyneempiä vastuumekanismeja. Haluaisin tietää, mitä hän ymmärtää tällä välittäjien vastuulla tässä kohdassa 19, ottaen huomioon nämä aiheet, joihin tässä jo viitattiin. Juuri tämä välittäjien vastuu ja, ja netin neutraalius. Merci. Kiitoksia. FDLtä ei olekaan varjoesittelijä, ja muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Pedro Velasco saa puheenvuoron komissiosta. Thank you very much, Mr. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisimme kiittää esittelijää tästä avoimuudesta ja avoimesta tavasta, jolla tätä mietintöä on valmisteltu. Ja miten hän on ollut valmis kuuntelemaan meitä tästä erinomaisesta työstä, joka on johtanut tähän alustavaan yksityiskohtaiseen arvioon. Haluaisin alkuun huomioida tämän mietintöluonnoksen monet myönteiset kohdat, jotka seuraavat talousosallikomitean tekemään myöskin myönteistä arviota tästä strategiasta. Haluamme korostaa tämän tasapainoisen lähestymistavan edistämistä, joskus yhteen sovittaen eri intressejä. Tämä on päivittäinen huolenaihe sekä komissiolle, kuten käsittääkseni myös Euroopan parlamentille. On tärkeää myös parantaa Euroopan unionin poliitikkojen ja teollisuuden tekijänoikeuksien suojan välistä yhteyttä. Meidän täytyy pyrkiä tunnistamaan prioriteettimaat ja tarve, joka meillä on olemassa kuluttajan tietoisuuden lisäämiseksi. Ja tässä tietysti tärkeä rooli on myös tarkkailukeskuksella, jossa on voimavarat tehdä erilaisia tutkimuksia ja erilaisia tietoisuuden lisäämiskampanoita yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat läsnä tarkkailukeskuksessa. Tällaisessa tekijänoikeuksien suoja kolmansissa maissa, kehitysmaissa on tärkeää, se on kallista ja sitä rahaa meillä kauppapääosastolla ei ole, joten asia täytyy koordinoida sitten tuolla kehityspääosaston henkilökunnan kanssa ja luonnollisestikin Euroopan parlamentin tuella sitä täytyy hoitaa. Se, että tunnustetaan Lääkkeiden saatavuuden monimutkaisuus, se on paljon enemmän kuin teolliset tekijänoikeudet, toisin kuin tämä keskustelu, joka pyrkii keskittymään teollisiin tekijänoikeuksiin. Kyseessä on kuitenkin huomattavasti monimutkaisempi asia kuin tämä. Se, että meillä on harmonisoitu ja johdonmukainen EU-lainsäädäntö, jolla viedään eteenpäin meidän standardeemme ulkomailla, me emme voi pyytää muita tekemään samoin kuin me, jos me emme itse näin tee. Ja tänään tätä ei mainittu, mutta on tärkeää jatkaa sitä, että asia vedään eteenpäin monenvälisessä puitteistossa, kuten VTOssa ja VIPossa. Teollisen tekijänoikeuden merkitys vapakauppasopimuksissamme. Kyseessä on asia, joka komission uudessa lähestymistavassa tässä äskettäisessä sopimuksessa Korean, Keski-Amerikan ja Kanadan kanssa on ollut keskeinen kysymys ja olemme investoineet paljon voimavaroja tähän työhön. Teollisuus- ja tekijänoikeusvuoropuhelujen tukeminen, se vaikuttaa joskus ehkä tällaista pehmeältä diplomatialta, mutta kyseessä on kuitenkin työ, jota hoidetaan yhdessä eurooppalaisten sidosryhmien kanssa. Ja pyrimme tässä pureutumaan niiden ongelmiinsa kolmansissa maissa tavalla, joka on tapahtuu vuoropuhelun kautta, rakentavan keskustelun kautta näiden äh, kolmansien maiden hallitusten kanssa, prioriteettimaiden kanssa, kuten myöskin yhteistyö näiden alueellisten ryhmittymien kanssa. Olemme myös huomioineet mielenkiinnolla nämä muutamat ehdotukset, jotka menevät paljon pidemmälle kuin mitä meillä strategiassamme on, joitakin esimerkkejä niistä. Yhteys järjestäytyneen rikollisuuden ja teollisen tekijänoikeusrikkomusten välillä – Kyseessä on asia, jossa komissiolla tähän mennessä on rajallinen rooli. Meillä ei ole säännöstä tällä alueella. Tarvitsemme aktiivisen roolia ikanissa. Sitä työstämme ehdottomasti. Lisäksi olemme huomioineet myös GSP Plusan ja tekijänoikeuden suojan välisen yhteyden. Tässäkin on erilaisia näkemyksiä. Kyseessä on asia, jota olemme tarkastelleet tämän strategian valmistelussa. Ja luonnollisestikin se on monimutkainen asia, mutta jos parlamentti ehdottaisi, että katsomme sitä yksityiskohtaisemmin, niin olisimme halukkaita näin tekemään, vaikka olemmekin jo jonkun verran sitä työstäneet. Kuten myöskin VT on kiistanratkaisu käytännön lisähyödyntäminen. Se ei aina ole helppoa, koska kiistanratkaisu ensinnäkin VTO-järjestelmässä ensinnäkin viittaa tapaan, jolla kolmannet maat transponoivat velvoitteitaan lainsäädännöksi. Usein ne hoitavat sen oikein. Ongelmat, joita me näemme, koskevat pikemminkin täytäntöönpanoa. Kysymys, joka koski sitten voimavaroja. Me työstämme nyt näiden täytäntöpanotoimien luettelointia ja teemme paljon sitä. Esimerkiksi ensi viikolla vien eteenpäin tällaista vuoropuhelua Turkissa ja kohta esittelemme prioriteettimaa luettelon. Se tapahtuu tämän vuoden aikana. Teemme yhä läheisempää yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa koordinoidaksemme ponnistuksia. Sidosryhmien kanssa olemme jo järjestäneet tämän strategian julkaisemisen jälkeen kokouksen sidosryhmien kanssa, jossa keskustellaan lääkkeiden saantikysymyksistä ja olemme käyneet hyvää keskustelua useiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Lopuksi näissä suosituksissa on joitakin ehdotuksia, jotka eivät suoraan liity kauppaan ja ne olemme välittäneet kollegoillemme esimerkiksi kaikki työ, joka liittyy äh, välittäjätahoihin, ja nämä erilaiset yhteisymmärrysmuistiot ja yhteisö, joka käsittelee väärennystä myyntiä internetissä. Nämä ovat olleet asioita, joita komissaari Barnien alaisuudessa käsiteltiin. Ja se oli DG Marktissa aikoinaan, nyt on DG Growssa. Muut tarvitsevat lainsäädäntöä, mutta se ei jälleen ole kolmasia ammatta koskeva asia, kuten esimerkiksi eh, asiat, toimenpiteet, jotka liittyvät pankkisanktioihin. Senkin olemme siirtäneet kyseisille kollegoille ja kommentit, jotka koskevat lääkeaineiden hinnoittelua tai sitä, että vältetään lääkeainevalmistajan monopolisyntymistä. Nämä liittyvät kilpailupuolelle ja kauppapuolelle, kilpailupuolelle pikemminkin kuin tänne kansallisen kaupan puolelle. Olemme myöskin huomioineet parlamentin halukkuuden kuulla tarpeitamme, tarkastella resursseja. Tämä on selkeä ongelma. Kaikki tämä täytäntöönpano on kovin monimutkaista. Ja voin ehdottomasti vakuuttaa Euroopan parlamentin jäsenille sen, että Länsi-Samoa ei kyllä kuulu ensimmäisen kymmenen prioriteettimme joukkoon, mutta ehdottomasti, jos meillä voisi olla teollisen tekijänoikeusattasioita, jotka olisivat omistaneuttuneempia Itä-Eurooppaan, Keski-Aasiaan tai Latinalaisen Amerikkaan tai Aasiaan, niin yritämme hoitaa tämän nyt muiden ratkaisujen avulla. Olemme luoneet tällaisen viran Kiinaan. Pyrimme löytämään ratkaisuja virastoimme ja tarkkailukeskuksen avulla, mutta tässä suhteessa meillä on kyllä resurssipulaa. Vielä me jatkamme keskustelua ja otamme todellakin huomioon kaikki ne parannukset, joita parlamentti ehdottaa strategiamme, sillä kyseessä on jatkuva työ. Strategia on tarkoitus täytäntöönpanna seuraavan viiden vuoden ajan. Siitä syystä on tärkeää, että meillä on hyviä ajatuksia ja uusia menettelyitä esillä. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. puheenjohtaja. Kiitoksia. Ja sitten vielä puheenvuoron Sapo e Eestilä. Kiitoksia. Kiitoksia kaikista näistä huomioista. Yritän nyt vastata näihin esitettyihin huomioihin. Ja voin kyllä tässä heti kättelyssä sanoa, että minä itse olen jo tehnyt joitakin tarkistuksia näiden tämän viikon, tällä viikolla esitettyjen huomioiden pohjalta ja niillä täsmennetään kohteen, jotka täälläkin on otettu esille ja todellakin ne kaipasivat selkeyttä. No niin, nyt näistä erityiskohdista ensinnäkin kohta 12, johon kollega EPPstä viittasi. Se liittyy tähän joustavaan täytäntöönpanon trip sopimuksen osalta. Tästä olen itse jo tehnytkin tarkistuksen, koska ei tästä tullut selkeäksi pyrkimykseni tämän sanomuuden kautta. Halusin siis löytää tuo tavan, jotta voitaisiin käyttää tehokkaampia tapoja toimia, riippuen siitä, missä maassa olisi toimittava. Mutta varmastikin löydämme tähän paremman sanamuodon. Sitten kohta, johon viittasi useampi kollega pankkien toimista ja puuttumisesta. Minä pyrin vain tunnistamaan toisia tekijöitä, jotka voisivat jakaa vastuun, puuttua tilanteeseen silloin, kun rikkomuksia tapahtuu. Ja näin tehtäisiin lopu sitä mekanismista, jonka kautta jotkut tahot rikastuvat väärennettyjen tuotteiden myynnin kautta. Tämä edellyttää myös innovoivia toimintatapoja ja useampien toimi, tahojen yhteenaikaista toimintaa niin, että tällaisesta päästään eroon ja rikkomukset loppuvat. Sitten GSP Plus asia. En ne tietenkään halua vielä lisää vaikeuttaa tilannetta niiden kolmansien maiden kanssa, joilla meillä on sopimuksia, niin että yhä enemmän asetetaan vaatimuksia niin, että lopultakin todella suhteet tulevat niin raskaimmiksi ja vaatimukset ovat raskaampia kuin meidän sisämarkkinoilla. Kuitenkin mielestäni olisi hyödyllistä jatkaa tätä komission aloittamaa analyysiä, koska ajattelen, että niin kun kerran teollisen tekijänoikeuksien loukkaukset koskevat myös terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa, niin kyllä meidän velvollisuutenamme on, kun kerran suojelemme ympäristöä, ihmisoikeuksia ja työtä, niin kyllä meidän velvollisuutenamme on myös tunnistaa ne väärennökset, joilla on raskas vaikutus kansalaisten elämään myös kolmansissa valtioissa. Olen sitä mieltä, että tässä mietinnössä, kun nyt haetaan mahdollisuuksia toimia kolmansien maiden kanssa, niin siitä voisi kyllä olla hyötyä. Sitten näistä maantieteellisistä merkinnöistä. Tähän ei liity ainoastaan nämä, vaan myös copyright-oikeudet. Parlamentissa ja komissiossa käydään vahvaa keskustelua sisäisen sääntelyn muutoksista, mutta ei minusta tässä pitäisi suhtautua ennakkoluuloisesti. Ajattelen, että tätä keskustelua käydään sisällä päin, vaan tarvitaan johdonmukaisuutta. Meidän on pidettävä varamme niin, että nämä kaksi asiaa eivät ole erillisiä, vaan että ne pidetään yhdessä. Kyllä tätä olisi mielestäni korostettava. Sitten lääkkeistä. Olen täysin yhtä mieltä siitä, että, että lääkkeitä ei pidä jättää vain markkinoiden säänneltäviksi, koska niillä on merkittäviä terveysvaikutuksia kansalaisiin. Mutta tässä mietinnössäni haluaisin korostaa sitä, että silloin kun havaitaan alueita, joilla mahdollisesti on erilaisia lääkkeiden hintoja, niin tähän tarvitaan erityistä suojaa, jotta voitaisiin välttää tällaiset väärin, vääristyneet mekanismit ja väärinkäytöt, kun tällaisia kanavia hyödynnetään ja myydään sitten lääkkeitä maihin, jo, joissa hinnat ovat toisia kuin siellä, missä olisi sitten toimittava objektiivisten vaikeuksien takia ja, ja köyhyyden takia. Il mio non è un giudizio eh, economico rispetto... Minä tässä ajattelin ihan taloudellisia seikkoja. Tämä on todella asia, joka pitäisi käsitellä eri kriteereillä. Meidän on todella oltava valppaina niin, että vältettäisiin väärinkäytökset. Punti per quanto riguarda l'osservatorio, io non chiedo che venga ehm, istituito un nuovo osservatorio. Niin e-, en halua mitään uutta seurantakeskusta perustaa tässä, vaan haluaisin, että käytettäisiin mahdollisimman hyvin jo olemassa olevaa seurantakeskusta hyödyntäen resursseja mahdollisimman tehokkaasti. Tämä edellyttää tietenkin koordinointia komission taholta eikä toimintoja pidä lykätä jäsenvaltioille, vaan kyllä uskon, että se taho, jonka on, on koordinoitava toimet, on oltava komissio sekä tullia kysymyksissä kuin myös näissä suuntaviivoista sanktioiden osalta, kuten myös kolmansien maiden tukemiskysymyksissä. Alkuperäisessä mietinnössäni en maininnut tätä asiaa, mutta, mutta tähän on tulossa kyllä minä olen maininnut usean kertaan tarpeen, että kahdenväliset ja monenväliset foorumit olisi pitättävä yhdessä. Ja korostin tarvetta säilyttää luen, luvun täällä koskien teollisia tekijänoikeuksia myös kahdenvälisessä sopimuksissa, kun kerran komissiolle Komissio tällä hetkellä tekee tiivistä työtä juuri näiden kahdenvälisten sopimusten parissa, mutta ei se tarkoita, että tämä on mikään poissulkeminen olemme todella sitä mieltä, että kyllä, kyllä monenkeskiset foorumit ovat edelleen prioriteetti. Sitten vielä näistä internetin välittäjistä, internetpalvelujen tarjoajista. Tämä on arkaluntainen asia ja se on eh, aiheuttanut eh, sen, että viime kaudella akta hylättiin. No eihän tämä mutta ainoa, mutta tämä oli myös yksi niistä syistä. Niin tässä asiassa olen sitä mieltä, että ja tämän olisi ollut monen kertaan, on tärkeää, että meillä olisi mahdollisimman tasapainoinen lähestymistapa. Omalta osaltani en pyri antamaan lisävastuuta internetpalvelujen tarjoajille, mutta mielestäni on edelleen tehtävä työtä tämän yhteisymmärrysmuistion pohjalta, joka on jo voimassa tänä päivänä ja jota varmaankin voidaan vielä parantaa. olisi pyydettävä sitä, että useat tahot tulisivat vastuullisesti mukaan eh, samojen tavoitteiden puolesta. Silloin kun eh, tällaisia oikeuden rikkomuksia on tapahtunut ja loukkauksia on tapahtunut, niin joitakin, joidenkin välit, joiden, jotkut välittäjät ja jotkut sivut voidaan blokata. Tämä on tuomioistuimenkin hyväksymään. Tämä on mahdollista Euroopan sääntelyn mukaisesti, joten en usko, että tämä menisi mitenkään eurooppalaisen lainsäädännön yli. Toivomme, että komissio voi ottaa nämä ajatukset huomioon ja laatia mahdollisimman tehokkaan strategian. otetaan aktaan, johtuen siitä, että olisi tärkeää, että mahdollisimman pian voitaisiin ottaa kansalaiset mukaan, koska ainoastaan näin saadaan aikaan aloite, joka on tehokas, mutta samalla kansalaiset näkevät, että se on heidän etujensa mukainen, eikä heidän etujensa vastainen. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Damit... Kiitoksia. Näin ollen tämä kohta on käsitelty tarkistustehtämisen määräaika on 23. maaliskuuta kello 17. Ja näitä käsittelemme sitten sen jälkeen ja 7.5. on äänestys. Näin päästään esityslistan kohtaan 13. Kysymys on Euroopan energiaturvallisuusstrategiasta. Ja Kuudes helmikuuta oli tarkistustehtämisen määrä, määräaika. 83 tarkistusta esitettiin ja annan Helmut Scholzille puheenvuoron. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa kiitokset varjoesittelijöille rakentavasta työstä ja siitä, että myös ITRE-valiokunnan jäsenet ovat olleet aktiivisesti mukana. Me sovimme heti alussa siitä, että tämä on hyvin laaja-alainen kysymys. Tähän liittyy joukko arkipäivän energiapoliittisia kysymyksiä EUn 28 jäsenvaltiossa myös kolmessa maissa, koska kysehän on myös kansainvälistä energia-aspekteista. Tiedonanto, jonka pohjalta mietintömme on tehty, on jo vuoden vanha. Kun me äänestämme 7.5. on kulunut vuosi siitä, kun komission tiedonanto julkaistiin. On mennyt vuosi siihen, että Euroopan parlamentti saa aikaan oman kantansa ja tällä välin on ollut muita kannanottoja. Myös viisi avainkohtaa energiaunionissa, jotka juuri on esitelty esittelemään komission ja sen Tsefkovic. Samoin EUn panos Pariisin ilmastonmuutoskonferenssiin tänä vuonna. Siellä käsitellään myös energiaunioni kysymyksiä ja energiayhteistyötä ja 10 prosentin yhteenliitettävyystavoitetta. Näin yritetään luoda energiaunionia Euroopan unionissa. Joten tätä kautta me olemme tässä aivan alussa Euroopan parlamentissa, mitä tuli tämän asian käsittelyyn, joten tämä ei suinkaan tee asiasta nyt helppoa, ja olen samaa mieltä EPPn ehdotuksessa, että lykättäisiin äänestystä huhtikuulle niin, että meillä vielä on hiukan enemmän aikaa käsitellä näitä tällä välin tulleita kysymyksiä, kuten juuri energiaunioni. Meillä on 23 tarkistusta, ehkä tulee vielä suullisiakin tarkistuksia, jotta voidaan täydentää näitä uusia kysymyksiä. Meidän mietinnössämme tarkastellaan kaikkia kysymykset, jotka liittyvät vapaakauppayhteistyöhön, energian toimituksessa, energian säästössä tai tässä tai toimitaan myös energiaköyhyyttä vastaan. On, monet tarkistukset ovat juuri tämän suuntaisia. Saimme aikaan yhteisymmärryksen varjoesittelijöiden kesken kun tarkastelemme sitä, miten voimme ryhmitellä näitä tarkistuksia eri kohdista, kuinka voimme hiukan järjestää niitä, jotta teksti pysyy loogisena, ottaen huomioon nämä eri ehdotukset, joita on vastaanotettu. Silloin voimme sitten muotoilla joukon kompromissitarkistuksia, josta tulee sopimaan varjoesittelijöiden kanssa – Tarkoitan aivan erityisesti sitä, miten otetaan energiavarmuus kansainvälisiin kauppasopimuksiin mukaan. Tämä aspekti on siis saanut vahvistusta. Tarkistuksissa puhutaan myös energian tuotannon monipuolistamisesta, monipuolistamisesta erityisesti mitä tulee sähkön tuotantoon EU-ssa ja miten toimitaan yhteistyössä myös kolmansien maiden kanssa, jota tätä kautta voisimme vähentää energiariippuvuuttamme. On tehty mielenkiintoisia ehdotuksia erityisesti siitä, miten voidaan monipuolistaa energialähteiden valikoimaa ja miten vahvistetaan vaihtoehtoisen energialähteen tavoitteiden puolta, ja tämä liittyy komission toiseen energiatiedonantoon. Sitten on myös mm, mm, vuosituhannen tavoitteiden kysymys, jota tullaan tarkastelemaan tänä vuonna – Vielä lopuksi pitää ottaa huomioon energiaan, energiavarmuuteen, energiatoimitukseen äh, liittyvä monimutkaisuus. Vastuuvaliokunta on keskittynyt kovasti energiaan EU:ssa ja me taas tarkastelemme ehkä hieman enemmän maailmanlaajuisia globaaleja kysymyksiä perusenergia energian toimitusta ja haluaisin korostaa omaa kantaani, nimittäin kohtuuhintaisen energian saanti on perusihmisoikeus ja se onkin tärkeää. Haluaisin vielä lopuksi kiittää sihteeristöä heidän suomastaan tuesta ja odotan mielenkiinnolla tulevia keskustelujamme aiheesta. Ja yritän järjestää kokouksen varjoesittelijöiden kanssa ensi viikolla ja alkaa sitten tätä kautta työn kompromissien työstämisen, koska jos muistetaan pääsellä, niin eihän tässä kovinkaan paljon lisäaikaa enää jää jäljelle. Kiitoksia varjoesittelijät saavat nyt puheenvuorot EPPstä ensin. Dziękuję panie przewodniczący. E, Powiem szczerze, że e, chciałbym serdecznie pogratulować. puheenjohtaja. Ponieważ miał e, dużą... Voisin onnitella esittelijää, kun tämä oli hänelle erittäin vaikea. E, poprawek, które zostały złożone, 83 poprawek. Täällä oli todella paljon tarkistuksia, 83 tarkistusta oli esitetty, joten oli esittelijälle varmasti vaikea saada aikaan kunnon kompromisseja ja päästä tilanteeseen, jossa sisällöt olisivat sellaisia, että ne voitaisiin hyväksyä. Vaikeus oli minun käsittääkseni siinä, että, että alkuperäinenkin teksti olisi hyväksyttävissä, mutta täällä on paljon tarkistuksia, jotka on tehty ja joita, joita olisi vaikea niellä sellaisenaan. Oman arviointini, arviointini mukaan täällä on paljon tarkistuksia, jotka eivät ollenkaan edes viittaa tähän käsiteltävänä olevaan asiakirjaan. Vaikuttaa siltä, että useat henkilöt ovat tuoneet sellaisia aiheita, kuten energiapolitiikka yleisellä tasolla, ilmastopolitiikka yleisellä tasolla jälleen. Ja nä, tämä sitten sekoitetaan tähän energiaturvallisuusstrategiasoppaan. Ei mitään globaalia strategiaa vaan ainoastaan Euroopan unionin turvallisuusstrategia, energiapolitiikka ja ilmastopolitiikka ovat, ja niiden pitäisi olla horisontaalisia asiakirjoja, jotka viittaavat globaalisti kaikkiin näihin haasteisiin. Näihin nämä yleensä nähdään, mutta, mutta kun ajatellaan strategiapolitiikkaa, niiden pitäisi olla hyvin täsmällisiä. Asiakirjoissa on hyvin tiukka soveltamisala, hyvin tiukka tavoite, jossa käsitellään vain tiettyjä tavoitteita ja suuntia, niitä, jotka liittyvät selkeästi Euroopan unionin energiaturvallisuuteen. Jos nyt sitten energiapolitiikka ja ilmastopolitiikka otetaan hyvin yleisesti ja ideologisella tavalla tähän mukaan, niin Kyllä sitä voidaan ehkä jotenkin ajatella, mutta tällaisessa energiasturvallisuusstrategiapaperissa näin yleiset huomiot eivät mielestäni ole asiallisia. Suuren osa 80 tarkistuksesta ehdottaa, että tähän asiakirjaan otettaisiin sellaisia seikkoja mukaan, joilla on hyvin vähän tekemistä sen kanssa, että taataan energiaturvallisuus Euroopan unionin kansalaisille. Tästä syystä seitsemän kompromissin rakentaminen kaikista näistä esitetyistä tarkistuksista oli todellakin haasteellinen tehtävä, mutta näyttääpä siltä, että se oli pitkälti mahdollinen. Nyt kun vielä vähän hieno säädetään näitä joitakin kompromisseja, niin luulenpa, että voimme tätä lausuntoa tukea. Nyt haluaisin hyvin lyhyesti viittata tiettyihin ehdotuksiin, koska täällä on joitakin kompromisseja, jotka voi kyllä sellaisena hyväksyä, mutta sitten täällä on toisia, jotka edellyttävät tiettyä hienosäätöä. Esimerkiksi kompromissi yksi. Kolejność akcentów i najpierw położyć akcent na strategię bezpieczeństwa Europy. Minun mielestäni tässä pitäisi keskittyä EU, siihen, että Euroopan turvallisuus on ykkösenä ja vasta tämän jälkeen voitaisiin viitata ilmastopolitiikkaan koska kyseessä on ainoastaan politiikan ala, joka voi olla tehokasta ja tuloksellista ainoastaan, mikäli tätä lähestytään globaalilta tasolta eikä paikalliselta tasolta. Toiseksi ehdotan, että keskitytään eurooppalaisen energiaturvallisuus näkemyksiin, eikä mihinkään maailmanlaajuisiin haasteisiin. Ei globaaleilla haasteilla ole mitään tekemistä tiettyyn 28 valtion alueen energiaturvallisuuden kanssa. Edelleen ehdotan, että tässä muutettaisiin sanamuotoa. Tässä kun sanotaan, että energiakulutuksen tehokkuus on ainoa väline, jolla voidaan saada aikaan energiaa, itse omavaraisuus. Tämä on vain yksi väline. Sitten tarkistus kaksi. Minun mielestäni meidän olisi korostettava sitä, kuinka tärkeää energia on kilpailukyvyn kannalta. Kyseessä on taloutemme, teollisuutemme. Jos teollisuutemme on tehotonta, energian osalta voimme unohtaa energia varmuuden Edelleen mielestäni meidän pitäisi poistaa viittaukset tiettyihin päivämääriin ja tietoihin, tai sitten niitä on sovellettava alusta loppuun, koska tämä tyyppisessä asiakirjassa tarvitaan johdonmukaisuutta sanamuodoissa ja valmisteluissa. Jos joissakin kohdissa täällä tarkistuksessa viitataan tilastotietoihin ja koviin faktoihin ja toisissa kohdissa ei, niin sitten asiakirja ei ole johdonmukainen. Sitten kompromissi kolme. Mielestäni, jos haluamme tuoda esille suorat ulkomaalaiset ilma- investoinnit, niin sitten eh, se pitäisi olla mahdollista siirtoinfrastruktuuria varten, eikä minkä tahansa infrastruktuuria varten. On aika vaikea kuvitella, että ei sallittaisi suoria ulkomaisia investointeja Euroopan energiasektorille – emme koskaan pääse sellaiseen tilanteeseen, jossa aikaisemmin oltiin, että ainoastaan kansalliset yhtiöt toimisivat, jos olisi askel taaksepäin. Edelleen uskon, että Euroopan komission tuen pitäisi viitata energialainsäädännön täytäntöönpanoon, eikä ainoastaan energiat tehokkuus lainsäädäntön energiatehokkuus sinänsä on toki tärkeä, mutta se on vain yksi elementti monista tässä järjestelmässä, eikä ainoa. Joten siksi tässä, tämän ei pitäisi olla näin ahtaasti ilmaistu. Pitäisi myös poistaa viittaus Euroopan, euron ja dollarin vaihtokurssiin. Ymmärrän kyllä, mikä ajatus tämän takana on, mutta minun mielestäni tämä ei ole asianmukainen ehdotus tässä asiakirjassa. Kompromissi 4 on ok, viitonen myös sitten kompromissitarkistus 6. Tässäkin olen sitä mieltä, että meidän olisi keskityttävä eurooppalaiseen ulottuvuuteen energiaturvallisuudessa eikä mihinkään maailmanlaajuisiin haasteisiin. Ja meidän olisi poistettava viittaus energiatehokkuuteen ma- maailmassa. Me puhumme tässä Euroopan strategioista, Euroopan energiaturvallisuudesta. Haluaisin tästä muistuttaa vaikka pääsisimmekin siihen, että Afrikassa ja Aasiassa saavutettaisiin tavoitteen, niin emme kuitenkaan lisäisi energiaturvallisuutta täällä. Sitten kompromissi seitsemän. Olen vakuuttunut siitä, että tämä energian varastointi ja uudet teknologiat on liian ahtaasti ilmaistu. Toki meidän on tuettava rahoitusta ja tuettava uusia teknologioita energia-alalla – myös vihreää energiaa olisi tuettava, mutta energiavarastoinnin osalta, jos se näin suppeasti ilmoistaan tässä euro- asiakirjassa, jonka nimi on Euroopan energiaturvallisuusstrategia, jos näin ahtaasti yksittäisiä asioita otetaan esille, niin en usko, että tämä olisi oikea valinta. Ei voida puhua energian varastosta ja luokitella sitten minkä tyyppisiä energiamuotoja varastoidaan. Niitähän varastoidaan riippumatta muodosta. On myös aivan pinnallista ilmasta tämä niin suppeasti, että olisi saatava tarifiesteet lakastua pois koskien erityisjärjestelyjen luotu teknologia. Minusta meidän pitäisi saada tarifiestä pois kaikilta, kaikilta näiltä erityyppisiltä energialahdolta, joilla voidaan parantaa energiaturvallisuutta. Uskon, että siitä olisi hyötyä sekä meille että kolmansille maille. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Schenfeld. Ja minä käytän itse nyt puheenvuoron myös varjoesittelijänä. Edustaja Schenfeld itse asiassa olen sitä mieltä, että kohta, joka koskee energian tuotantoa muissa maissa ja kolmansissa maissa, liittyy energiaturvallisuuteen, energiatoimitusvarmuuteen, kun kansainvälinen raaka-aineen kysyntä nousee, niin silloin tietysti tilanne on toisenlainen kilpailun näkökulmasta katsottuna. Tästä syystä myös kolmansia maita koskeva kohta ja se, mitä ne tekevät vaihtoehtoisten voimavarojen suhteen, on validia. Meidän tulee pohtia sitä, millä tavalla voimme vakauttaa oman tilanteemme. Kolmansissa maissa, jos käytetään energiatehokasta teknologiaa ja uusiutuvia energialähteitä, niin siinä tapauksessa Euroopan teollisuus hyötyy siitä. koska 50 prosenttia tavarasta markkinoilla on Euroopasta. Kun me solmimme kauppasopimuksen, meidän tulisi katsoa, millä tavalla tämä ulottuvuus voitaisiin niin sisällyttää. Tässä on siis kolme eri asiaa, joita erityisesti pohdin, ja ne on sisällytetty näihin kompromissitarkistuksiin. Ja näin todetaan, että kauppasopimuksen pitäisi valmistautua siihen, että minkäännäköistä energiatuotannon polkumyyntiä ei synny. Koska se voisi johtaa riippuvuusrakenteisiin. Lisäksi tässä on myös kysymys siitä, että vähennetään kulutusta, äh, vähennetään ja näin lisätään tehokkuutta. Toiseksi katso, tässä katsotaan nyt kauppasopimuksia. Meidän tulisi pohtia myös sitä, että tähän sisällytettäisiin energialuku erikseen. Me keskustelemme erilaisista kahdenvälisistä sopimuksista ja käsittääkseni kun kysymys on siitä, mihin suuntaan energiapolitiikka on menossa, kun puhutaan monimuotoistamisesta, energiarakenteiden monimuotoistamisesta, energiatehokkuuskysymyksistä, niin silloin meillä on myös tämä kestävyyteen liittyvä kysymys energiatuotannossa. Ja siinä on kyseessä asia, jota tulee tarkastella näiden kahdenvälisten sopimusten puitteissa. Eli meidän tarvitsee keskittyä enemmän energiakysymyksiin kaupassa, jotta voidaan varmistautua siitä, että kestävyys on todella oikealla tolalla. Ja olen ilahtunut, jos se kohta voitaisiin ottaa tähän mukaan, koska sillä kauppavaliokunta, joka seuraa näitä asioita, pitää sitä erittäin tärkeänä. Kolmanneksi, tässä mielestäni tärkeää ovat energiasopimukset kolmansien maiden kanssa ja nuo neuvottelut. Siellä meillä on tilanne, jossa muutama vuosi sitten lainsäädännössä määriteltiin, että meillä olisi voimakkaampi eurooppalainen koordinaatio suhteessa kolmansiin maihin, mutta sen jälkeen neuvosto kieltäytyi tukemasta sitä mikä vaatisi sitä, että tarvittaisiin lisätietoa ja niin edelleen. Tietoa täytyy lähettää komissiolle, mutta mitään varsinaista koordinaatiota ei ole kolmasista maista tulevista tuotteissa. Olemme jo kauan keskustelleet näistä asioista ja nyt muutama viikko sitten meillä on ollut myös se tilanne, että Euroopan komissio on esittänyt uuden energiapaketti ehdotuksensa. Ja tätä teemaa on jo käsitelty lainsäädännössämme. Me olemme siellä laittaneet myös tällaisen tarkistuslausekkeen ja komissionkin ehdotus on sen kaltainen. Minusta on tärkeää, että tässä teemme varmaksi sen, että tällaisessa paketissa, jossa on kysymys kolmansien valtioiden kanssa tehtävistä energiasopimuksesta niin, että meillä on myös jälkikäteisarvioita, joita nähdään, minkälainen vaikutus tällä on energiaturvallisuuteen, kuten myöskin energian sisämarkkinoihin. Mutta mielestäni on myös välttämätöntä, että komissio, kun se solmii kolmansien valtioiden kanssa sopimuksia, saa asiasta tietoa niin, että tässä, tämä on todellinen koordinoitu strategia – Ja lopuksi täytyy tietysti aina todeta, että kysymys siitä, että kun energiasopimuksia solmitaan ja energiatoimitusvarmuuteen vaikutetaan, niin myös Euroopan parlamenttikin saisi riittävästi näistä tietoa. Tällainen tiedonantovelvollisuus suhteessa parlamenttiin pitäisi myöskin tähän sisällyttää. Nämä kolme näkökohtaa ovat sellaisia, jotka haluaisin mielelläni nähdä tässä mietinnössä, mutta näen, että kompromissi tarkistusten kehittely on jo menossa tähän suuntaan. Kiitoksia kovasti. En mä halua käyttää puheenvuoron, Saradin itse asiassa ECRstä olisi oikea puhuja. Thank you, Chairman. That's right. Um, Kiitoksia puheenjohtaja eikä kyllä Jans. Varjostelemme ei voinut olla paikalla, joten hän pyysi minua puhumaan hän on tyytyväinen tästä kompromissiesityksistä, jotka ovat hyvä pohja keskusteluille. Hän on myös tyytyväinen siihen seikkaan, että monet aspektit ECRn tarkistus on huomioon. On vielä joitakin kohtia, jotka, jotka tarvitaan, jotta voidaan hyväksyä kaikissa ryhmissä kompromissit, mitä tulee tarkistuksiin kompromisseissa. ECR on seuraavia kommentteja. Monet tarkistukset ottavat otettu mukaan, näyttävät liittyvän sisäisiin EU-kysymyksiin. Ja sehän kuuluu ITRE-valiokunnalle. Siksi on tärkeää, että INTA pitää kiinni toimivaltuuksista ja antaa vahvan yhtenäisen viestin vastuuvaliokunnalle siitä, mitä se pitää tärkeänä energiavarmuudessa ja kaupankäynnissä. ECR on joitakin ongelmia tarkistusten kohdalla, jotka puhuttavat, liittyvät ö, hiilipäästöihin tätä keskustelua käytiin viime vaalikaudella, mutta Komissio ilmaisi vakavan huolenaiheensa, toivo, missä määrin tämä oli toivottaja ja voitaisiinko luoda tällaista mekanismia. Todennäköisesti se johtaisi vakaviin häiriöihin monimutkaisuuksiin kaupankäynnissä kansainvälistä ajatellen. Siis on tärkeää, että keskustelu kauppavälineistä ei ala uudestaan tässä yhteydessä. Parlamentti on ottanut jo kantaa komission ehdotukseen uudistuksesta ja nyt meidän ei pitäisi avata tätä kokonaisuutta. ECR tuntee myös huolta tarkistuksista, jotka liittyvät kollektiivisiin ostohankkeisiin EU-tasolla. Tämä pitäisi jättää jäsenvaltioiden päätettäväksi, miten ne tekevät yhteistyötä energiatuotteiden hankinnassa tämä saattaisi houkutella kyllä joitakin, mutta avainviestin pitäisi olla, että EU sen sijaan, että se käyttää kaupapolitiikkaa monimuotoistamaan energialähteitään, niin vähentää kuitenkin yhdestä toimittajasta tai reitistä riippuvuutta. Se on ydinongelma, johon pitäisikin tarttua. Joten Rova Ardu haluaisi kiittää esittelee jälleen kerran ja on tyytyväinen tehdystä työssä tässä tärkeässä ja hyvään aikaan tulevassa mietinnössä. Kiitoksia. Tanaka varjoistelijoille täällä paikalla vihreistä. Ska Keller seuraavana. Kiitoksia. Klaus Buchnerin nimissä haluaisin kiittää esittelijää kovasti hyvästä yhteistyöstä tässä prosessissa ja loistavasta organisoinnista tähän mennessä EPP-kollegalle, niin haluaisin painottaa sitä, että ilmastonmuutoksen torjuminen ja planeettamme säilyttäminen seuraavien vuosikymmenien aikana ehkä aivan järkevä teko, eikä pelkästään dogmaattinen. Ja varmasti kaikki voimme olla mukana ratkaisemassa tätä todella hyvin globaalia ongelmaa. Jos äh, kaiken kuitenkin tätä vain globaalille kontolle, niin silloin ei koskaan itse tehdä mitään. Ympäristöhuolet tulisivat olla joka ikisen energiastrategian osio. Kyllähän sekin tarkoittaa toimitusvarmuutta tulevaisuudelle. Ei tarvitse kääntyä vanuotun puoleen. Äh, tai ei tarvitse katsoa kuin vanuotua todetakseen, mitä vaikutuksia tämänkaltaisella tilanteella voi olla. Olen ei anteeksi korjaan, että varjoesittelemme on siis kovasti samaa mieltä tästä, että saadaan aikaiseksi enemmän äh, energiasäästöä, voidaan hyödyntää enemmän uusiutuvia energialähteitä ja voidaan lisätä kotimaista energiantuotantoa. Jotkut näistä sanamuodoista, joita olemme ehdottaneet tarkistustamme, voidaan myöskin ottaa huomioon kompromissitarkistuksessa, jota on ehdotettu esimerkiksi kompromissitarkistus 7, joka käsittelee lisärahoitusta energiavarastointiteknologiaan. Tässä kohden varmasti voitaisiin sisällyttää tarkistuksemme, joka kuvailee varastointiteknologiaa ja miten uusiutuvasta energialähteestä saatava energiaa voidaan muuntaa kaasuksi. Se sisältyisi aiheeseen ja soveltamisalan oikein hyvin. Haluaisin lisäksi myös painottaa sitä, että energiatuottajien monimuotoisuutta täytyy säilyttää sisäisten EU-politiikan avulla, eikä tulisi avata oveita esimerkiksi liuskekaasulle ja öljyhiekalle. Ja näin, haluaisin kiittää myös esittelijää ja varoesittelijä pahoittelusta, että hän tänne paikalle. Thanks a lot. Uh, und dann ist Victor noch dran. Kiitoksia sitten uh, Victor seuraavana. much, uh, Bern. First... Kiitoksia. Haluaisin erityisesti kiittää herra Scholzia hänen valmiudestaan ja läheisestä yhteistyöstä Olen täysin sitoutunut siihen, että loppujen lopuksi kompromisseissa heijastellaan tätä monimuotoisuutta ja myös sitä roolia, mikä, tämä, mikä tällä valiokunnalla on. Tämä on juuri se kohta, jossa kansainvälinen kauppa käytännössä sopimusten kautta äh, ja sitä politiikkaa, joka meillä on energiapolitiikkaa ja energiaturvallisuuspolitiikkaa. Siksi on aivan keskeistä varmistaa, että uusi lähestymistapa kansainvälisissä kauppasopimuksissa mukaan lukien energiakomponentti on hyvin tärkeä. Sitten kohta kaksi. On aivan välttämätöntä ymmärtää, että puhumme nyt energiaturvallisuudesta ja kahdesta ulottuvuudesta siinä. Ensinnäkin toimitusvarmuus, ja sehän on nyt ajankohtainen, kun ajatellaan tuota Ukrainan kriisiä, Venäjän ja Ukrainan kriisiä, ja sitten toisekseen energian ja turvallisuus, energian turvallisuusvaikutukset. Energia on eh, enemmän kuin koskaan sama kuin turvallisuus, kova turvallisuus. Katsokaa, katsokaa vain tätä tilannetta. Sitten kolmas kohta. Globaalissa kontaktissa on tärkeää ymmärtää, että energia vaikuttaa globaaliin liiketoimintaan. Viittaan tässä jo tuohon Ukrainan ja Venäjän kriisiin, mutta myös Venäjä, Kiina, energia diili oli 400 miljardin sopimus. Nämähän ovat vain numeroita toki, mutta olen juuri lukenut, että Kiina saattaa olla suuri, saattaa olla jopa 50 prosentin omistaja Venäjän öljy- ja kaasukenteille, jos näin on, niin saattaa olla, että Euroopan edessä on kohta Venäjän kaasutoimitusongelmat. Siksi on myös tärkeää katsoa, kuinka merkittävää liuskekaasu on tuolta kansallisilta markkinoilta yksi tärkeä syy, miksi öljyn hinta laski niin dramaattisesti, johtuu juuri tästä liuske- ja öljykaasun tuonnista Yhdysvalloista maailmanmarkkinoille. Sitten on vielä tärkeää korostaa sitä, että tarvitaan läheistä järjestelmistä yhteistyötä kansainvälisen kaupan politiikan sopimusten ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan kanssa. Niiden on oltava meidän ryhmämme no, sitoumusten kanssa, mutta myös niiden sitoumusten kanssa, joita komission jäsenet antavat täällä kuulemistilaisuuksissaan. Kyllä meidän pitäisi olla johdonmukaisia näissä. Edelleen on tehtävä varmaksi, että tällaiset toimitusvarmuus, vaihtoehtoiset reitit, vaihtoehtoiset lähteet. Nämä tarvitaan käytäntöön, ei ainoastaan sanoiksi paperille. Ne on ilmaistava kauppasopimuksissa, jotta voidaan varmistaa, että vaihtoehtoisia reittejä ja lähteitä asianmukaisesti pannaan, jotta voidaan vähentää riippuvuutta yhdestä ainoasta toimittajasta. Tämähän on juuri ongelman nimi tänä päivänä. Ja samaan aikaan on hyvin tärkeää varmistaa se, että kansainvälisissä kauppasopimuksissa olisi mukana luku energiasta. Niin kuin TTIPinkin haluamme luvun energiasta ja se on niin tärkeä saada ennakoitavuutta, vakautta tulevia kauppasopimuksia varten, että energiaosuus on mukana. Lopuksi vielä EUn ja kolmansien vai, vai, valtioiden neuvottelusta on oikein mukavaa, että täällä mainitaan jäsenvaltioiden rooli ja mainitaan tällainen vol, vapaaehtoinen luusereiden klubi, jotka neuvottelevat Gazpromin kanssa. Kyllähän tämä sana, että se on oikein mukava, mutta voiko kukaan kuvitella, että mikään täällä on jäsenvaltioita, joiden edessä on vakavat ongelmat, jos e ne neuvottelevat kolmansien valtioiden kanssa, jotka ovat vähän hankalia, että ne mitenkään voisivat voittaa saman verran kuin voitaisiin yhdessä sadaka. Minä todella toivotan tervetulleeksi varapuheenjohtaja Sefkovicin ajatuksen, jonka mukaan neuvoteltaisiin koko EUn puolesta blokkina. Ja tämä on ainoa tapa vaikuttaa globaalisti energiapolitiikkaan ja ainoa tapa toimia kaikkien todella kaikkien puolesta silloin, kun kolmansien osapuolten kanssa neuvotellaan. Vielä haluaisin kiittää herra Scholzia. Minä olen kyllä valmis te- tekemään tässä yhteistyötä ja olen vakuuttunut siitä, että minun hyvin harva tar- tarkistukseni otetaan mukaan kompromissitarkistuksiin. Tämä on hyvä panos Intavaliokunnalta uuteen energiapolitiikkaan. Toivon, että olemme Tämän päiväni huomisenkin äh, tavoitteiden tasolla. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa komissio. Thanks a lot. Um, and th- great thanks. Kiitoksia. Kiitoksia myös esittelijälle erinomaista työstä ja keskustelun tasosta tässä valiokunnassa, kun keskitytään kansainvälisen kaupan näkemyksiä. Mä haluaisin painottaa tässä äskettäisen energiauni, hyväksy energiaunionin kansainvälisen kaupan ulottuvuutta, jossa näette, että ensimmäinen ulottuvuus nimenomaan koskee energiatoimitusvarmuutta. Ja tässä suhteessa on selvää, että kansainvälinen kauppa on tärkeässä tehtävässä, kun taataan energiatoimitusvarmuus. toimitusvarmuus. Energiaunionin ulottuvuuden yksityiskohdat. Näette, että useita maantieteellisiä alueita on korostettu. ovat vahvistamassa energiakumppanuutta, jossa Yhdysvallat, Kanada tai Australia ovat avainasemassa ja tietysti niiden kanssa käytävä kauppa on tärkeässä asemassa erityisesti kun kehitellään kattavaa nesteytetyn maakaasustrategiaa. Kysymys on myös EUn vientirajoitteista. Toinen ajatus on kehitellä strategisia kumppanuuksia Turkin, Algerian ja Azerbaidžanin kaltaisten maiden, kuten myöskin Turkmenistan ja Afrikan maiden kanssa ja tässä jälleenkin kauppaulottuvuus näissä strategisissa energiakumppanuuksissa on oleellinen. Ja lopuksi mainitsin kaksi muuta maantieteellistä aluetta. Haluamme kehittää Välimeren alueen maiden täyttöpotentiaalia, jotta ne voivat kehittää nestemäistä kaasua ja myös saada aikaiseksi suhteita sähköpuolella ja uusiutuvissa energialähteissä. Ja lopuksi haluamme yhdistää EUn Kaspianmeren alueeseen, jossa meillä on jossa tärkeitä öljy- ja kaasu luonnonvaroja on saatavilla. Koska nämä maanteiset alueet ovat erittäin tärkeitä, niin tietysti myös kauppasuhteet ovat oleellisessa asemassa, kun pyritään yhdistämään nämä alueet meihin sekä energian luku näkökulmasta katsottuna, kuten myöskin näiden sopimusten muodon mukaan. Ja ne erityiset lausekkeet, joita voitaisiin laittaa tiettyihin sopimuksiin. Esimerkiksi lausekkeet, jotka, mahdoll- jotka estäisivät sen, että sellainen kaasu, joka on tuotu EU-hun, ei liikkuisi vapaasti EU-alueella. Se olisi monimutkainen ja komissio on ehdottanut sitä, että tulisi katsoa tätä hallitusten välistä sopimusta, joka hyväksyttiin muutama vuosi sitten. Ja päättäisin tähän ja sanoisin, että komissio luonnollisestikin on parlamentin käytettävissä. Ja kiitän jälleen kerran tätä valiokuntaa sen kovasta työpanoksesta. Tämä on edesauttanut sitä, että energiaturvallisuus on todellakin energiaunionin keskiössä. Ja edesautamme sitä, että tätä voidaan helpottaa ja toimia paremmin kansainvälisellä ulottuvuudella. Helmut, möchtest noch? Kiitoksia. Helmut, halusitko vielä kommentoida? Jetzt nicht zu lang sein. Ich bedanke mich aus. En puhunut enää kovin pitkään. Haluan kiittää kaikkia tehdyistä kommenteista, varjoesittelijöitä ja muita kollegoja. valiokunnissa näitä tukevan meidän työtämme täällä valiokunnassa. Pari asiaa kuitenkin. Olen sitä mieltä, että tänään on, on käynyt ilmi se, että energiavarmuus ei ole pelkästään sisäinen EUn kysymys. Sehän on ihan globaali kysymys. Se, mitä Ska sanoi, oli todella tärkeää mielestäni. Ja se liittyy siihen, mitä tänään ja huomenna teemme. Meidän pitää varmistaa, että ihmiset, ihmisillä on jatkossakin oikeus varmaan turvalliseen energiatoimitukseen. Ja se on erittäin tärkeää, tärkeää EUn sisäisesti myös, kun ajatellaan jäsenvaltioiden suhteita kolmansiin maihin. Meillä pitää olla tällainen mm, hyvä korporatiivinen lähestymistapa, mitä tulee energiatoimitusvarmuuteen. Globaalina kysymyksenä meidän ei pitäisi tätä asiaa aliarvioida tai laiminlyödä, koska mehän tarkastelemme asiaa taloudellisesti, mutta asia on kyllä vähän monimutkaisempi kuin pelkkä taloudellinen asia. Esimerkkinä vain litium. On monia asiantuntijoita, jotka sanovat, että öljy ei ajan, aikakauden jälkeen tulee litium-ajanjakso, hiilimuodossaan. Se on olennaisen tärkeää, mitä tulee mihin tahansa varastointiin, energiavarastointiin. Meidän pitää tarkastella tätä litium-osatekijää. 30 miljoonaa tonnia tai puolet näistä varastoista. Tai siis miten tullaan suhtautumaan uusiin energian toimitusketjuihin tulevaisuudessa ja miten ryhdytään toimeen jo nyt, että toimitaan yhteistyössä, mitä tulee toimituksen. Paljon tässä, tässä kysymyksessä liittyy uudenlaisiin asioihin, energiatehokkuuteen, johon monet täällä viittasivat. Uskon, että energiavarmuudessa ja energian toimituksessa tär, tär, on tärkeää myös energian säästäminen. Siitä tulee iso osa ähm, valmiuskapasiteettia jatkossa. Samoin tietäen yhteistyö kolmansien maiden kanssa on tarpeen. On aika vaikea sovittaa eri alueita yhteen, kun, nimittäin kun tarkastelee näitä tarkistuksia, niin ha- haluamme saada tämän kaiken mukaan ja saamme tulokseksi haluamme hyvän lausunnon. Meidän pitää tarkastella energiavarmuutta, niin kuin kollegat sanoivat, energiaunionin yhteydessä myös. Sitten toinen asia, tähän yksi kollega viittasi. Jos olisimme hyvissä ajoin miettineet, miten voimme auttaa uuden aikaistamaan energiantuotantoa Venäjän federaatiossa, niin silloin ehkä jotkut ongelmat olisi ratkaistu kahdenkertaisesti Venäjän ja EUn välillä, eikä olisi syntynyt tällaisia ongelmia ollenkaan. Kun tarkastellaan ulottuvuutta, joka on tarpeen, nimittäin yhteistyöulottuvuus, ja miten voimme vaikuttaa näihin kysymyksiin, on muitakin maita, joiden kanssa solmimme sopimuksia, mitä tulee energiaa pääomaan. Tämä liittyy pitkälti energian toimitukseen ja energian kestävyyteen. Meidän pitää ottaa huomioon yhteiset etumme ja tarkastella perustoimitusta, missä voimme välttää ongelmia. Tämä koskee myös Afrikan maita, Euroopan maita, Aasian, Latinalaisen Amerikan maita ja myös Pohjois- Amerikan mannerta. Mielestäni meidän pitää selvästi ymmärtää, missä määrin haluamme nämä asiat mukaan kauppasopimuksiin. Olin hiljattain MDG-kokouksessa ja siellä käsiteltiin myös näitä kysymyksiä. Yritän ottaa huomioon erilaiset ehdotukset ja niin edelleen tässä päivitetyssä kompromississa. On. Ja jatkossakin varmasti tulemme tekemään hyvää yhteistyötä. Kiitos. Kiitoksia. 14.4. käydään tästä äänestys ja näin päästään kohtaan 14. Kysymys on lainsäädännöstä, joka liittyy konfliktialueelta peräisin oleviin mineraaleihin. Eli raaka-aine me haluamme saada kohtuullisin ehdoin ja tarkistusta on tähänkin asiaan tullut. Ja ensi kuussa tulisi tästä asiasta äänestää, että asia tulisi hieman selventää. Valiokunnassa äänestys on käyty. DV on äänestänyt lausunnoistaan ja siinä oli 50 tarkistusta. Aika yksimielinen tulos tuli. Ja AFET ei sitten esittänytkään lausuntoa, sillä loppujen lopuksi kaksitoista oli äänestystulos ja 43 tyhjää ääntä, joten näin tuota lausunto ei hyväksytty. Eli vähän vähemmän tuli tässä suhteessa sitten näitä tarkistuksia. Edustaja Winkler, annan teille puheenvuoron. Uh. Chairman. Uh, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat, todellakin. Kyllä tässä aika paljon tietoa tuli. Jos meillä olisimme saaneet lausunnon Afetilta, niin sitten meillä olisi ollut vielä 50 tarkistusta lisää. Kiitoksia siitä, kun kuvailitte tilanteen aivan oikein. Aivan aluksi haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja kaikkia henkilöitä poliittisista ryhmistä, jotka ovat käsitelleet tätä asiaa, joka on hyvin monimutkainen juttu. Haluaisin tässä julkisesti kiittää hyvästä yhteistyöstä myös komission, tai meillä on ollut useita kokouksia ja keskusteluja komission kanssa, ja tietenkin paljon on vielä tehtävänäkin valiokunnan sihteeristöllä työtä. On käsittääkseni hyvin selvää se, että olemme vähän jäljessä, otimme yhden kuukauden lisäaikaa. Tästä oli konsensus poliittisten ryhmien välillä niin, että saatettaisiin käsitellä kaikki nämä tarkistukset ja muistaa, mikä, eh, muistaa että meillä olisi asetus, joka, jolla päästäisiin sieltä asetettuihin tavoitteisiin. Vielä kerran haluaisin tuoda esille sen, että tämä kauppasetus, jota käsittelemme, on yksi osa laajempaa lähestymistapaa, joka koskee integroitua Euroopan unionin lähestymistapaa, jossa on kolme pilaria. Yksi pilareista on nämä toimitusketjut, due diligence, sertifioiden kautta vastuullisia konfliktimineraalien tuontia varten Tämä on ensimmäinen pilari, siis toinen pilari tässä integroidussa lähestymistavassa, joka on tuossa komission neuvoston ja korkean edustajan yhteisessä tiedonannossa kuvailtu. Tämä toinen pilari koskee siis näitä lisätoimia, joilla tuetaan Euroopan yrityksiä tässä järjestelmästä. Sitten kolmas pilari koskee täydentäviä toimia, joita sovelletaan poliittiseen, diplomaattiseen ja kehitysyhteistyöhön alueilla, joissa on konflikteja, jotka ovat korkean riskin alueita. Omasta näkökulmastani esittelijänä tällä asetuksella on täytettävä useat ehdot, jotta se olisi käyttökelpoinen ja johtaisi niihin tuloksiin, joita haluamme. Ensinnäkin Asetuksessa on huomioitava olemassa olevat kokemukset, vanhat kokemukset ja mukaan olisi otettava myös eri mekanismit ja teollisuuden toimintaan liittyvät toimet, joka on tärkeää. On tärkeää, että meillä on yhteistyötä ja kaikki sidosryhmät ovat mukana. Ryhmät, joilla saattaa olla roolinsa tilanteen muuttamisessa kentällä, koska sitähän me haluamme. Me haluamme, että tilanne kentällä muuttuisi. Vaikka puhummekin Kongon demokraattisesta tasavallasta tai muista konfliktialueista tai muista korkean riskin alueista tämän tavoite. Sitten meidän pitää olla suhteellinen, oikeasuhteinen asetus niin, että ei että olemme tasapainoisia ja, annetaan lainsäädäntöä varovaisesti nyt esimerkiksi voidaan katsoa näitä pk-yrityksiä, joita on paljon mukana. Pk-yrityksiin pitäisi ainakin että erityistä huomiota. Pk-yritykset hän muodostavat Euroopan talouden selkärangan. Asetuksessa pitäisi mielestäni olla selkeä tarkastelulauseke, joka antaa mahdollisuuden arvioida asetuksen vaikutuksia kentällä, konfliktialueilla, mutta olisi voitava ottaa huomioida myös yritysten palauteen ja tarkastuksessa olisi muokattava sääntelyä OECDn ohjaussuuntojen suuntaviivojen mukaisesti ja tarkasteluun olisi ryhdyttävä sen jälkeen, kun asetus on tietyn aikaa toiminut, koska meidän on arvioida sen vaikutuksen. Meillä pitää olla aikaa arvioida asetuksen vaikutuksia. Sitten meidän olisi syytä muistaa, että kauppasetuksessa olisi vältettävä kaupan vääristymävaaraa. Ja olisi vältettävä se, että lähdetään kokonaan pois konfliktialueelta ja näitä korkeariskin alueelta. Ja pitäisi myös välttää tällaiset turhat embargovaikutukset. Tämä on tärkeää, kun laaditaan näitä puitteita että saadaan aikaan toimivat toimi, täytäntöpano toimeet tai puitteet. On myös tärkeää selittää tasapaino, kun äh, ajatellaan Dodd-Frank aktin vaikutuksia. Tilanne muuttuu suuresti riippuen siitä, mitä lähteitä käytetään. Meillä on useita informaatiolähteitä, useita kannanottoja käytettävissämme. Sitten, hyvät kollegat, halusin vielä kertoa sen asian teille, että eilen Intavaliokunnassa Inta, DV ja AFET valiokuntien puheenjohtajat saivat kirjeen, jonka on allekirjoittanut Federica Mogherini, korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja. Mukana oli myös Cecilia Malmström, joka on kauppakomissaari, ja Neve Mimitsä, joka taas on yhteistyön ja kehityksen komissaari. Kirjeessä on hyvin merkittäviä tietoja meille koskien näitä täydentäviä toimia, joihin komissio aikoo ryhtyä. Siinä todetaan, että, että min, miner, että ainoastaan päästään tuloksiin, jos edistetään hyvää hallintoa tällä alalla. Komissio pyrki siihen, että jopa 20 miljoonaa EU-varoja kaudella 2016-2020 kohdennetaan vastuullisen mineraalien kauppaan konfliktialueilta ja suuririskisiltä alueilta. Tämähän merkitsee sitä, että, että EUn tuki näille, tälle alalle viisinkertaistuu. Kirjassa todetaan edelleen, että nämä varat annetaan asianmukaisten alueellisten järjestöjen hallitusten tukemiseksi, jotta noudatetaan OECDn ohjesääntöjä koskien due diligence-menettelyä, jotta voidaan edesottaa tätä artisanaalia ja pk-yritysten kenttää ja annetaan tukea myös kansainvä- kans- kansallisyhteiskunnan järjestöille joilla on osansa tällä alalla. Allekirjoittajien mukaan due diligence menettelyt transit- ja jalostusmaissa pitäisi myös ottaa mukaan. Näin, ja tätä varten suunnataan myös rahoitusta, jotta näistä näissä maissa, joissa jos tätä toimintaa tapahtuu, niin toiminta voidaan tukea. No niin, tämä kirja varmaankin on toimitettu kollegoille, mutta valitettavasti ei kylläkään tulkeille. Tulkki huomauttaa ja esittelijä kiittää puheenvuorosta. No ja, your turn. Maria seuraavana. ja puheenjohtaja, kiittäisin herra Winkleria. Tämä ei todellakaan ole mikään helppo työ, joka teille on annettu uskon, että panet tähän kaiken tarmonne. Varmasti kaikki varjoesittelijöinä haluamme voida tehdä työtä rakentavassa hengessä. Uskoakseni pitää päästä eroon sellaista ajattelusta, jonka mukaisesti yksinkertaistetaan sitä seikkaa, että vapaaehtoisuus olisi tehokasta toimintaa jollakin tavalla ja velvoittava olisi tällaista idealistista toimintaa, ehkä haaveilua pelkästään, joka ei johda mihinkään tuloksiin. Palaisin näihin eri perusteluihin, jotka osoittavat juuri päinvastaista. Ja aivan erityisesti nämä kaksi kohtaa, vapaaehtoinen ja pakollinen, koska tämä on keskustelun ihan ydintä, jota käymme esittelijän ja varjoesittelijän kanssa tästä aiheesta. Toiseksi olen tyytyväinen kirjeestä, jonka Rova Mogherini ja vastuukomissaarit ovat lähettäneet, koska se osoittaakin hyvin, että pitää tarttua raakaiden toimitukseen ongelma-alueelta, konfliktialueelta. Me olemme aina puolustaneet tätä kantaa siis, että meidän pitää luonnollisesti tehdä työtä paikallishallinnon kanssa ja kun ajatellaan kaikkia resursseja, jotka voidaan panostaa tähän, niin tästä pitää olla vain tyytyväinen ja tukea tällaista toimintaa, joten komission lähestymistapa on tässä tärkeä. Se, tässä kirjassa, jonka allekirjoitan, jonka otitte esille, on tärkeää myös se seikka, että täytyy voida myös Euroopassa lainsäädäntelyssä vaikuttaa kokonaisuus, kokonaisuudessaan maailmanmarkkinoihin, eikä vain Euroopan markkinoihin. Ja palaisin tähän argumenttiin pakollisuudesta ja vapaaehtoisuudesta. Ja sitten näitä tarkistuksia on tullut lukuisia, ja lausunto, joka on Devessä laadittu, mielestäni tässä on tehty paljon työtä on keskusteltu paljon ja laadittu kompromisseja. Niin tässä meidän pitäisi pystyä tukeutua kaikkeen tähän jo tehtyyn työhön ja kompromisseihin, eikä pidä unohtaa sitä, mihin me pyrimme. Mehän haluamme muuttaa, Sit, me ruokin näitä konflikteja, ja Develähän tässä on tärkeä rooli. Täällä olemme nyt Intavaliokunnassa, ja käsittelemään tätä asiaa kauppasuhteiden kannalta ja tar- tarkoituksena tietenkin on muuttaa tätä konfliktien ylläpitoa. Ja Deven kannalta on tässä todella merkittävä. Mitä tulee lähestymistapaan, joka voitaisiin nähdä vähän idealistisena, jos puhutaan pakollisesta toiminnasta, niin silloin tämä due diligence-periaate, niin kuin se on määritelty OECDn ohjeistuksessa, perustuu periaatteeseen, joka on tärkeä, nimittäin yritysten harjoittama vaikutusvalta, vipuvaikutus, jotka no, vaikuttavat markkinoihin. Nämä ovat tätä suuria ostajia, hankkijoita. Siksi on tärkeää voida vaikuttaa näihin suuriin ostajien, jotta vält- vaikutetaan dominoefektin kaltaisesti tähän ketjun. Jos koko toimitusketjua ei sido pakollisuus, niin se vaikuttaisi haitallisella tavalla. Ensimmäinen haittavaikutus liittyisi ensimmäisiin ketjun lenkkeihin. Jos näiden suurien ostajien painoivat tätä hyväksi, niin silloin ensimmäiset lenkit, niin kuin komission on asia todettu ja samoin kuin tekin tätä niin silloin ei synny tätä vaikutusta enää. Ja tämän takia me sanommekin, että tarvitaan pakollisuutta ja pakollisuutta myös koskien suuria ostajia. Toiseksi OECDnkin logiikka häiriytyisi, jos ei olisi velvollisuutta, joka koskee koko toimitusketjua, erityisesti mitä tulee tähän vipuvaikutuskysymykseen. Ja kolmanneksi olisi todellista epäreilua kesku, ö, kilpailua, joka syntyisi täällä Euroopassakin, ja se suuntaisi meidän ö, hankintojamme Euroopan ulkopuolelle. En usko, että täällä on ketään Euroopan parlamentin jäsentä, joka voisi puolustaa tällaista ajattelua. Me emme ole täällä puolustamassa logiikkaa, joka ulkoistaisi meidän ostokykymme. Päinvastoin eh, ostokapasiteettimme, mehän haluamme toisaalta säilyttää, mutta myös vahvistaa eh, ostokapasiteettiamme Euroopassa, joten tämä pakollisuuden logiikka ei ole mitään idealismia, vaan se on tehokasta toimintaa verrattuna siihen, mitä OECD on sanonut eh, huolellisuusvelvoitteesta, due diligence-työstä. Ja tois, sitten Ruva Mogherinin kirjeen vielä. Te tiedätte, että jalostajamme Euroopassa edustavat 5 prosenttia markkinoista tällä hetkellä. Te tiedätte, että komission ehdotus tällä hetkellä koskee vain 19 operaattoria 340 maailmanlaajuisesta toimijasta. Ja te tiedätte myös sen, että nämä 19 toimia operaattoria vapaaehtoisesti ovat jo asettaneet due diligence-järjestelmät käyttöönsä teollisuudessaan. Joten tämä tarkoittaa sitä, että komission tekemä ehdotus, jota te tuette, on Er- ehdotus, mikä ei muuta mitään, se ei vastaa siis Orva Mogherinin kirjeessä, vaan todetaan, että me vain hyväksymme sen, mitä jo nyt tehdään, ilman te muutamme yhtikäs mitään. Joten se, mitä me puolamme tässä pakollisuuden logiikassa ja kun puhutaan juuri tehokkuudestakin, niin silloin me voisimme vaikuttaa näihin 340 maailmanlaajuiseen operaattorin markkinoiden vipuvaikutuksen kautta ja sosialistina puhun nyt tästä markkinoiden vipuvaikutuksesta ja sillä olisi merkittävä rooli. Sitten pk-yritysten tuntema huoli. Vapaaehtoinen toiminta heikentäisi pk-yrityksiä ja se tekisi tässä prosessista raskaan ja antaisi vastuuta liikaa äh, yrityksille. Pakolli, pakollisuuden, pakollisen vaihtoehdon vallalla, mitä ei tapahtuisikaan. Joten kaikki vain toimisivat samalla tavalla. Tämä helpottaisi pk-yritystenkin toimintaa, koska mallit, joita teollisuus kehittäisi, toimisivat myös pk-yrityssektorin hyväksi. Kun se on vapaaehtoista, pk-yritykselle sama taaka kuin suurella tehtaalla yrityksellä, jotta voisi noudattaa due diligence-periaatteita. Joten pakollisuusaspekti kehittää malleja, jotka hyödyttävät pk-yrityksiä, kun taas tämä vapaaehtoinen malli ei kehitä mitään malleja, joten pk-yritykset joutuvat joutuisivat niitä itse kehittämään. Ja se olisi todella vaikeaa, kallista, hankalaa, eikä se kannustaisi pk-yrityksiä tulemaan mukaan näihin prosesseihin. Joten jälleen kerran se, että pakollisuus olisi tehotonta, niin se on täysin väärä argumentti. Päinvastoin se on paljon tehokkaampaa toimintaa ja aivan erityisesti mitä tulee pk-yrityksiin, joten minä uskon, että kaikki nämä elementit, jotka olen käynyt läpi, olemme huomanneet näitä samoja operaattoreita aina, jo, Olemme tavanneet varmasti viime viikkoina, kuukausina kaikki toimitusketjun operaattorit eri vaiheissa, onko se sitten teollisuudesta tai pk-yrityssektorista tai kansalaisjärjestöistä tai Business Euroopan edustajista. Olemme kaikki tavanneet näitä lobbareita ja nämä argumentit pitävät ja näiden kohdalla meidän pitäisi pystyä päätyä kompromissiin, jonka kautta lopultakin saataisiin aikaan tehokas lainsäädäntö ja tehokkuus mielestäni on yksi prioriteetti kysymys teillekin esitteli. Kiitos. No. Kiitoksia. Ja sitten enemmän vuoro. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä alkuun haluaisin kiittää esittelijää tehdystä työstä. Haluan kiittää myös varjoesittelijän kokouksesta, joka pidettiin viime viikolla Strasbourgissa. Mielenkiintoinen keskustelu, vaikka meillä olikin eri näkemyksiä ryhmien välillä sen suhteen, millä tavalla haluaisimme pureutua tähän ongelmaan, joka koskee tiettyjen mineraalien kaivamista ja konfliktien rahoittamisen noilla alueilla. Ja meillä on kaikilla vähän eri tavat toimia. Yleisesti ottaen tuemme komission ehdotusta ja ECR on esittänyt ehkä vähemmän tarkistuksia kuin muut ryhmät. Nämä liittyvät pääasiassa siihen, että vahvistetaan ja selvennetään joitakin näitä osioita, jotka liittyvät ehdotukseen. Olemme pyrkineet varmistamaan sen, että se kielenkäyttö, jota tässä on, itse asiassa vastaa todellisuutta. Eli puhumme muusta kuin itse sertifioinnista, vaan itse ilmoittamisesta, joka on meistä parempi muoto selvyyden ja oikeusvarmuuden vuoksi olemme muokanneet myös tiettyjä kappaleita, jotta viittaukset alueisiin olisi oikea. Ja meidän parlamentaarikkojen täytyy ymmärtää se, että tässä ollaan jo tekemässä due diligence-prosesseja. Teollisuuden täytyy ymmärtää, että kuluttajat vaativat yhä enemmän, vaativat sitä, että että heidän ostamansa tuotteet ovat konfliktin vapaita. Tämä löytyy esimerkiksi Conflict Free Smeltery-ohjelmasta. Ja on tärkeää, että se kova työ, joka on tehty näiden järjestelyiden aikaansaamiseksi, ei jää huomiota, joten mielestäni meidän tulisi pyrkiä välttämään päällekkäisyyttä, kunhan vaan säilytetään nämä korkeat standardit, joita pyrimme löytämään komission ehdotuksessa ja annetaan sille sama asema Me tunnustamme ne. Huomasin myös varjokokouksessa aiemmin ja näissä keskusteluissa, joita aiemmin on käyty tässä komiteassa, oli pohdinta siitä, mitä kaikki ryhmät ovat antaneet pk-yrityksille, erityisesti mikroyrityksille. Ja vaikka due diligence ehkä onkin helppo nialaistavaksi suurelle yritykselle, niin se voi kuitenkin olla hankalaa pk-yrityksille. Olemme huolissamme tästä lainsäädännöstä ja varsinkin tästä pakollisesta lähestymistavasta, jossa hyväksytään siitä vaikutuksesta, joka sillä on pk-yrityksiimme. Siitä syystä meidän täytyy pohtia niitä tapoja, joiden avulla voimme minimoida nämä mahdolliset kielteiset vaikutukset, joita sillä on. Siitä syystä olen esittänyt tarkistuksen komissiolle, että se valmistelisi tällaisen manuaalin, jonka avulla voitaisiin selventää niitä kriteereitä, joita tällä alalla on. Minusta siitä voisi olla ehdottomasti hyötyä kaikille yrityksille riippumatta koosta. Varsinkin kun otetaan huomioon, miten paljon näitä konfliktialueita on ja kun luetteloa ei julkaista. Joten me tarvitsemme ohjeita sen suhteen, miten tämän voisi toimia mahdollisimman tehokkaasti. Johdassa kappale 12 olemme sitäkin myös siihen esittäen tarkistuksen ehdottaneet sitä, että kolmansien osapuolten tarkastuksen kustannukset tulevat myös komissiolta tietoon. Se on tärkeää, jos haluamme tietää tarkalleen kustannukset, jotka aiheutuvat ja minkä verran paineita asetetaan yrityksille, jotka tällä hetkellä ovat taloudellisen elpymisemme ytimessä ja meidän täytyy ymmärtää kaiken mahdollisen lainsäädännön vaikutus tällä alueella. Käsittääkseni tämä myös edesauttaa laajempaa tarvetta eh, tarkastusmenettelyksi, jota komissio on ehdottanut, mutta minusta meidän täytyy tarkistaa tätä ja varmistautua siitä, että saamme enemmän ja selkeämpää tarkastusta kolmen vuoden ajan. Ja meidän tulee tarkastella myös sitä, millä tavalla arvioimme kaiken lainsäädännön vaikutuksia saammeko aikaiseksi jonkunlaisen vaikutuksen ja muuttuuko ohjelma tämän myötä. Se on ehdottoman tärkeää. Minusta me kaikki voimme varmasti sopia siitä, että riippumatta minkä näköistä lähtökohdista lähdemme, niin asetusta täytyy jatkuvasti arvioida, että varmistaudutaan siitä, että mahdollistaa muutokset kentällä ja katsotaan samalla, mikä toimii kaikkein tehokkaimmin. Ja usein tässä prosessissa kaikkia sidosryhmiä tulisi, kaikki sidosryhmät tulisi ottaa huomioon en haluaisi, että tällä olisi kielteinen vaikutus, kuten Todd frankilla oli. Mehän pyrimme tässä siihen, että myös rehelliset toimijat voivat saada tulonsa tältä alalta. Ja ymmärrän, meidän täytyy ymmärtää täysin se vaikutus, mikä tällä on kentällä. Ja siinä suhteessa meidän täytyy keskittää kaikki työ tässä alueella tähän. Jään odottamaan innolla yhteistyötä kollegoiden kanssa seuraavien päivien viikkojen ajan. Puheenjohtaja, kiitoksia. Helmut, äh, sinä siis olet täällä itse myös varjona. Ähm, ich bedanke mich auch bei Kollegen Winkler für... Haluaisin kiittää herra Winkleriä tästä tiiviistä yhteistyöstä tässä näin tärkeässä asiassa. Täällä on erilaisia näkökohtia, erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä, niin kuin tästäkin keskustelusta olemme kuulleet. Heti kättelyssä haluaisin sanoa, että tästähän pidettiin kuulemistilaisuus ja enpä usko, että on mitenkään tarpeellista, että Euroopan unioni vastustaisi OECDn ohjesääntöjen noudattamista? Kuinka voisimme vastustaa selkeän, avoimen ohjeiden noudattamista, kun siellä on paljon asioita, jotka jäsenvaltiot ovat jo hyväksyneet? Esimerkiksi tämä pakollisuus. Tästähän on jo hyvin selkeästi puhuttu. Siksi haluaisin tässä saman tien tehdä selväksi sen, että on paljon parempi, että olisimme toimissamme johdonmukaisia. OECDn piirissä. Meidän olisi ainoastaan välitettävää eteenpäin tämä menettely, jota jotkut jäsenvaltiot jo noudattavat. Edustaja Arena toi tämän täällä esille yhden näkökohdan, johon itsekin halusin puuttua. Hän mainitsi tämän suurimman ristiriidan ryhmien välillä. Eli että pitäisikö tämän olla pakollinen vai vapaaehtoinen mekanismi direktiivin täytäntöönpanossa. OECDn edustajat ja suurin järvien edustajat odottavat selkeää kantaa neuvostolta ja parlamentilta ja lainsääntäjinä. He toivovat, että pääsemme tässä eteenpäin. Saharov-palkinnon saaja sanoi selkeästi, kuinka merkittävä olisi Euroopan unionin sitova kanta, jotta näin tätä kautta selkkauksia voitaisiin välttää. Puhuimme tässä juuri energiaan turvallisuudesta. Loppujen lopuksi tässä asiassa lähennytään muita teemoja ja tapauksia ja ongelmia, joita kansainvälisessä yhteistyössä ja kaupassa on ja jotka saattaisivat aiheuttaa uusia konflikteja. Ei tähän liity ainoastaan nämä metallit, jotka on tässä mainittu, vaan on myös muitakin asioita, Seuraavassa työ, täysistunnossa puhutaan Bangladesin tekstiiliteollisuudesta. Tarkoitan tällä sitä, että meidän on oltava tietoisia siitä, mitä eri näkökohtia Euroopan kauppapolitiikassa on, niin meidän olisi oltava paljon johdonmukaisia eri asioiden välillä ja eri näkökohtien välillä. Komission jäsen De Hucht Bangladesin vierailun jälkeen sanoi, että tarvitaan velvoitteita, pakollisia toimia. Niin se onnistui. Kyllä minun mielestä meidän pitäisi olla paljon tiukempia ja johdonmukaisia tässä asiassa. Jos teemme edelleen yhteistyötä tässä asiassa ja lähennymme toinen toisiamme, niin, niin olisi lähennettävä todella tämän pakollisen soveltamisen osalta. Dodd-Frank täällä mainittiin. Arvo äh, Winkler sanoi, että sitä on tulkittu eri tavalla ja siitä ollaan eri mieltä. No mitään myyttejä ei pitäisi päästä valloille, koska meidän on ajateltava sitä, mikä, mikä oli alkuperä ja mitä vuodessa saatiin aikaan. Ja sitten katso tulevaisuuteen päin. Tietäen, että Amerikan yrityksetkin ovat nyt uudelleen suuntautumassa tuolla alue- alueella, eikä tilanne ole mitenkään pahentunut. Pekoyrityksistä kannata näitä globaaleja toimitusketjuja. Se vahvistaa pk-yritysten asemaa. Tästähän puhuttiin jo Strasbourgissa. Minä puhun tämän puolesta juuri siksi, koska uskon, että pk-yritysten on oltava osa tätä ketjua. Siksi on huomioitava tämä globaali toimitusketju. Sitten tarkistus 165, siinä pyritään määrittelemään, mistä, kenestä on kysymys, taloudellista toimijoista, juridisista, siis oikeushenkilöistä, jotka saattavat eh, tuotteita tuonne liikenteeseen. Ja tähän väliin halusimme ottaa myös mukaan kaikki muut eh, taloudelliseen yhteistyöhön osallistuvat tahot. Haluamme tunnistaa nämä eri toimijat antaen mahdollisuus osallistua OECDn tiedotusmekanismeihin. Tämä helpottaisi pk-yritysten tilannetta eikä mitenkään monimutkaistuttaisi sitä. Tämä pelko, jonka mukaan yhdessä yössä pitäisi sopeutua uuteen tilanteeseen, niin eihän näin tule käymään – OECDn ansiosta tulee olemaan mahdollista. Jönsi voi nyt sanoa, että ei tätä pakollisuutta vielä vaadita ja voidaan kerätä riittävät tiedot. He, niillä on siis kaksi vuotta aikaa ja tämä on varmasti sekä, joka olisi otettava mukaan. Emme halua mitään luetteloa. Rova Winkler esitti tämän, tämän pelon, joka liittyy tähän Dodd-Frank-sääntöön konfliktialueilla. Konfliktialueet on nähtävä konfliktialueena ja komission on kannettava tässä oma vastuunsa. Nämä ovat meidän pohdintamme meitä kiinnostaa edelleen suuresti, että saamme selkeän äänestystilauksen ja toivomme, että saamme hyvää positiivista lainsäädäntöä, jolla mennään pidemmälle kuin mitä tähän mennessä komission on e- esittänyt. Kiitoksia. Thanks a lot. Kiitoksia edustaja Kela. Thanks a lot to the rapporteur. Kiitoksia omasta puolestani myös esittelylle hyvästä yhteistyöstä. Minäkin puollan, tai ryhmäni puoltaa tätä, että koko, pakollisuus koskisi koko toimitusketjua paljon, on jo sanottu, en halua toistaa mitään, mutta uskon vakaasti, että jotta voidaan saavuttaa tavoite, niin sen pitää muuttaa toimintaa kentälle. Se, siinä onnistutaan vain, jos tämä on pakollista toimintaa ja katamme koko toimitusketjun ja tosiaankin, jotta voidaan ottaa pk-yritykset huomioon myös. On erittäin tärkeää, että tartumme kriittisiin kohtiin toimitusketjussa – sulattamoihin, jalostamoihin. Ne ovat niin tärkeitä, koska ne ovat se viimeinen lenkki, joiden kohdalla tiedämme, mistä mineraalit ovat peräisin alkuperin. Sen jälkeen ne ei enää voida jäljittää. Ja niin kuin on aikaisemmin jo sanottu, jos me keskitymme vain upstream-osaan toimitusketju, se ei vielä riitä, koska se kattaa vain sulattomat EUn sisällä. Ja täällä mainittiin näitä lukumääriä, joten enemmistö jäisi käsittelemättä ja huomaamatta. Ja se logiikka, että otetaan mukaan tämä downstream-puolin, että nämä yritykset voivat käyttää vipuvaikutustaan sulattamoihin ja jalastamoihin toimitusketjussa, niin jotta sitten harjoittavat due diligence sääntöjen noudattamista. Ja jos on, kun, mitä tulee resurssien louhintaan ja rahoituksen, tämä linkki pitää, konstien rahoittamisen välinen linkki pitää murtaa ja tämä on päätavoitteena toiminnassamme ja tämän takia haluan muistuttaa tästä. Sitten vielä due diligence-kriteereistä. Jos tarkastelemme OECDn ohjeistusta, silloin voimme nähdä, että se on aika, aika joustavalla tavalla näitä toimenpiteitä pitäisi sitten toteuttaa. Ja loppujen lopuksi yritysten täytyy täyttää kaksi yksinkertaista kriteeriä. Ensinnäkin identifioida sulattamot ja jalostamot toimitusketjussaan, ei varmaankaan isompi ongelma sen toiseksi, varmistaa, että sulattamot ja jalostajat toimivat äh, huolisuusvelvoitteen mukaisesti ja kolmas osapuoli voi tämän hyväksyä. Meidän ei pidä väärin käsittää yhtä asiaa. Yritykset eivät saa rangaistuksia ja seuraamuksia, jos eivät välittömästi pysty identifioimaan tarvittavaa tietoa. Due diligence luonteeltaan on asteellista, progressiivista siinä pyritään parhaimpiin toimintatapoihin. Ja mikä on pakollista on se seikka, että joutuu etsimään tietoa mahdollisimman hyvin ja huolellisesti, mutta tätä voidaankin varmasti odottaa yritykseltä. En halua mainita nyt ihan joka asia, mutta vielä sen verran, että me katamme se koko toimitusketjun. Vasta silloin voimme vähentää myös kaupan vääristymiä, koska jos kattaa nämä nämä vaikutuskortit pelkästään, niin silloin tulee kannustimia, että vältetään eh, tuomasta raakamateriaalia suoraan silloin tuetaan puolialusteita, jotta vältettäisiin, vältyttäisiin due diligence-velvoitteelta ja silloin jalostajat ja sulattamot jäisivät ulkopuolelle ja sitten tässä kannustettaisiin toimi, toimijoita Aasiassa, vaikka ei sitten aiheutetaan vahinkoa eurooppalaisille eurooppalaiselle teollisuudelle ja suottamoille. Sitä ei pidä unohtaa. En sano mitään muuta PK-yrityksistä. Kaikki varmasti on täällä jo sanottu. Sitten jos ottaisiin mukaan muut luonnonvarat, tämä liittyy myös meidän kantaan. Tämä on myös meidän kantamme, koska kun rahoitetaan konflikteja, kyse, se ei rajoitu vain tämä liittyy myös maansaantiin, saantiin kaikkiin luonnonvaroihin, ei vain mineraalista ole kyse. Ja mielestäni meidän pitää varmistaa se, että katamme ne kaikki ja vielä muutama sana Dodd-Frank-lainsäädännöstä. Minä kovasti puolan sitä, että opimme menneisyydestä, mutta mitä tulee Dodd-Frank-lainsäädäntöön ja DCR, meillä oli tällainen, tämän tyyppinen lainsäädäntö ja se on ihan myönteistä, mutta se mitä tästä pitäisi oppia on, että sillä oli rajoittunut maantieteellinen vaikutus. Tämän takia yrityksillä oli kannustana lähteä vähän toimimaan muualle. Siksi halutaan globaalia kontekstia. Sitten ei pidä myöskään unohtaa sitä, että oli presidentin kielto viedä kaivostuotteita ja edelleen yksi asia, joka pitäisi muistaa ja oppia, oli paljon juridista epävarmuutta yrityksessä johtuen tästä pitkästä kestosta, pitkästä ajasta, joka meni ennen kuin näitä, äh, tämä pystyttiin toteuttamaan käytännössä ja sitä pitäisi välttää jatkossa. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitoksia myös esittelijälle. Kun haluamme saada tehdä parhaamme konflikteja ja väkivaltaa vastaan tuemme yksinkertaista mallia, joka pohjautuu OECDn due diligence-suuntaviivoille, mutta valitan sitä, että tätä viestiä ei ole täysin ymmärretty. Olen tänään esimerkiksi saanut ammattiyhdistysliikkeitä varoittavia viestejä sen suhteen, mitä selittää, miten Dodd-Frank-järjestelmä tai italaiset yritykset toimivat. Haluaisin korostaa sitä, että meidän ehdotuksemme ei ole mikään eurooppalainen Don Frank, vaan ihan toinen järjestelmä. Eli ehkäpä olisi parempi antaa nopea katsaus sen pääkohtiin. Ensinnäkin ehdotamme, että meillä olisi pakollinen sääntely, sillä suurin osa yrityksistä ei tee riittävästi ponnistuksia tässä suhteessa, riippumatta jollei niiltä vaadita sitä lainsäädäntöteitse. Oleellinen aihe liittyy myös tähän, minkä näköiset toimijat ovat mukana. Ja meidän tulee katsoa koko toimitusketjua. Kaikki yritykset, jotka ensinnäkin asettavat tällaisia tuotteita eurooppalaisille markkinoille, noudattaa tyydellisyysjärjestelmää. Komissio pitää tärkeänä tätä riippumatta vivutuksesta ja asemasta tarjontaketjussa. Kuitenkin ehdotuksessamme toteamme vain sulattamot ja jalostamot ovat yläosastomia toimijoita, joilla on enemmän vaatimuksia. Ne, jotka ovat kauempana tässä tarjontaketjussa, joutuvat vain tunnustamaan oikeat kohdat. Ja niin ei kohdistu suurta byrokraattista painetta. Ihan tämän tekemisen yksinkertaisemmaksi ainoa velvoite mikroyrityksessä, joka myö vaikkapa kultaa, on tehdä puhelinsoitto tarjoamalle yhtiölle. Pyytää sieltä sulattamon tai jalostamon nimeä mainita se tässä tarjota sopimuksessa. Jos se toimisi, niin siitä voisi tehdä aivan hyvän toimintamallin mikroyrityksille. Joko valitsemme sen komission ehdottoman järjestelmän, jossa on vapaaehtoisjärjestelmä, joka ei ole määritelmällisesti pakollinen pk-yrityksille, mutta kuitenkin kallis noudattaa, jos ne haluavat sitä noudattaa. Tai sitten tuemme ehdotusta, joka on pakollinen. Ja se ei anna mitään suoraa velvoitetta pk-yrityksille. Eli ne, jotka jo noudattavat tätä, eli suuryritykset, niille on järjestelmä, mutta muutkin eivät jää markkina-alueiden ulos ulkopuolelle, mutta mahdollisesti jäävät tiettyjen julkisten hankintamahdollisuuksien ulkopuolelle. Toisaalta meillä on maksuton tehokas järjestelmä PK-yrityksille olemassa. Hyvät kollegat, minä mietin sitä, miksi komissio ei edes vaikutusanalyysissään arvioinut tällaista mahdollisuutta. Pelkään, että vastaus johtuu siitä, että järjestely menee on toimiva, pelkään, että se johtuu siitä, että järjestelmä toimii ja menee suurten yritysten intressien edelle. Kiitoksia sana puheenjohtaja. Seuraavaksi annan puheenvuoron komissiolle. Uh, thank you. Uh, thank you. Kiitoksia. Thanks. Uh, kiitoksia puheenjohtaja. Suuret kiitokset Inta valiokunnan jäsenille tästä, näistä kommenteista. Meille on hyvin rohkaisevaa nähdä, kuinka suurta kiinnostusta tämä tähän asiaan Euroopan parlamentilla on. On varmasti selvää, että konfliktien rahoituksen estäminen on eettinen velvollisuus, johon EU on vastattava, mutta on, on myös tärkeää, että opitaan menneisyyden virheistä ja esitetään tala, tasapainoista täytäntöönpantavaa ratkaisua. Aivan kuten esittelijä Winkler mainitsi keskustelun alussa oikeiden toimien löytäminen, jotta tavoitteisiin päästäisi, on todella suuri haaste. Ja voitte uskoa, että komissio on tehnyt, on, on käsitellyt näitä muutamia vaihtoehtoja, joita täällä tänään on käsitelty myös ehdotuksen valmisteluvaiheessa. Jotkut niistä komissiossa hyvin ymmärretään ja komissio työstää myös tapoja, joilla nämä asiat voitaisiin ottaa huomioon täydentävissä toimissa. Eilen saitte selkeän sitoumuksen varapuheenjohtaja Mogherinilta, Malmströmiltä ja Mimitsalta koskien tätä rahoitustukea vastuullisia lähteitä varten konfliktialueille. Todella rahoitus on nyt viisi kertaa suurempi kuin tällä hetkellä myönnetty tuki. Haluaisin korostaa nyt joitakin niitä asioita täällä on tuotu esille keskustelussa. Ensinnäkin, miksi komissio ei ehdottanut pakollista järjestelmää ensi vaiheessa? Koska halusimme välttää kaupan vääristämät ja sitä, että konfliktiset alueet jäisivät tästä jotenkin pois. Ajattelimme myös kilpailu haittaa äh, jalostustilaisuudelle. Tästä olisi voinut tulla myös vakavia toimitusongelmia EU-teollisuudelle. Näitä, on vai, näitä riskejä on vaikea arvioida ilman ennakkoarviointia. Siksi pyydän, että te hyvät parlamentin jäsenet to, toimitte varovaisen lainsäädännön puolesta niin, että meillä olisi vapaaehtoinen järjestelmä niin, että asia tarkasteltaisiin uudelleen kolmen vuoden jälkeen ja annettaisiin kannustimia eh, toiminnan parantamiseksi. Kuinka sitä voidaan varmistaa se, että, että yritykset ja vapaaehtoisessa järjestelmässä lähtevät tähän vastuulliseen toimintaan? No ensinnäkin on, on, on selkeästi yleisön pyyntö tälle ja, ja nyt on jo toimia meidän ei tule lähteä ylisääntelemään, vaan, an, meidän on annettava uutta voimaa instituutioiden lainsäädännöllisellä toiminnalla, johon lisätään vielä tämä kannustinpaketti. Tällaisiin kannustimiin liittyen muun muassa kolmansien maiden sit on monin kehitysvälineet, to also the, the business representatives with whom sekä muut toimijat, jotka ovat hyvin vahvoja, kun kuunnellaan täällä yritysten kantoja ja siellä on hyvin, hyvin tiedossa nämä erityyppiset kannustimet ja niiden vaikutus markkinoille. Olemme myös harkinneet täydentäviä toimia, jotka voisivat auttaa tätä tilannetta niin, että esimerkiksi vahvistettaisiin muita kuin rahoitustietojen julkaistamista suurille yrityksille ja että otettaisiin mukaan nämä vastuukriteerit EUn ekomerkintään. Olemme myös käsitelleet olemassa olevia teollisuusjärjestelmiä ja menettelyjä, jotka ovat jo olemassa ja varmistaneet sen, että ne ovat samoilla linjoilla EUn lähestymistä vain äh, kanssa, jotka menevät laajemmallekin kuin vain suurten järvien alueelle ja Kongon demokratian tasavallan alueelle. Sitten täällä on esitetty joitakin kommentteja tänään. All the, uh, the, uh, the... Sulattamot ja jalostamot, näistä on puhuttu. Mutta toisin kuin edustaja Arena sanoi, onneksi mitään dominoefektiä ei, näin, ei tästä ole nähty, niin kuin voitte nähdä vaikutusten arvioinnista niin kuin Dodd-Frank-säädöksen jälkeen on nähty. Miksi äh, toimintaketjussa on avoimuuden puutteita toimitusketjussa? Siksi EU on ehdottanut tällaista luettelua jalo sulattamoista. Kyseessä olisi globaali luettelo. Se ei koskisi ainoastaan eurooppalaisia ja äh, sulattamoja, vaan se olisi globaali luettelo ja se menee paljon pidemmälle kuin OECDn lähestymistapa. OECD ei ole kyennyt tällaista luettelua ottamaan käyttöön, joten heitäkin kiinnostaa yhteistyön tekeminen tässä meidän kanssamme. Ja OECDn vaatimusten yli menevät myös täytäntöpano rakenteiden käyttöönotto jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kautta. Tämäkin on selkeästi asia, joka ei ole mukana OECDn due diligence-suuntaviivoissa. Sitten edustaja McClarkingin niin kommenteista koskien käsikirjaa. Tätä me olemme jo työstämässä konfliktialueella. Siitä on yksi yksityiskohtainen analyysi ö, tarkastuksessa, koska se on tässä vaikutusten arvioinnissa. Sitten viimeinen se, miksi, va, miksi pakollinen järjestelmä koko toimitusketjua varten ei johtaisi haluttuisiin tuloksiin. Tämä merkitsisi sitä, että hyvin suuret yritykset, jopa sadat tuhannet yritykset, enimmäkseen pk-yritykset olisivat mukana ja merkittäviä kustannuksia Tällaisen järjestelmän kautta todella tehtäisiin aiheutettaisiin ongelmia toimitusketjuun ja saataisiin aikaan halu, tahtomattomia vaikutuksia tietyille alueille globaalisten näitä hankalia alueita olisi muitakin kuin, kuin Kongon demokraattinen tasavalta. Haluamme todella taas painoa tähän ja tämä on vetoomukseni myös kollegoille Euroopan parlamentille. Kiitoksia. You like to, uh... Kiitoksia. Haluaako edustaja Winkler käyttää puheenvuoro? Hyvä puheenjohtaja, hyvä komission edustaja. Kiitoksia tästä keskustelusta. Kiitoksia näistä ehdotuksista, joita on tehty. Olen kovin ilahtunut kuullessani vastuullisista sulattamista ja olisin ollut vielä ilahtuneempi, jos olisin kuullut tämän reaktion näistä vastuullisten maahantuojien luettelosta, jota täällä ehdotetaan tarkistuksissa. Se on tärkeää varsinkin, kun ajatellaan tulevaisuutta. Ja lopuksi sitten kommentti vielä avoimuudesta. Mehän näemme, että avoimuus on nimenomaan se kysymys, jota meidän kansalaisemme haluaa tehdä eteenpäin konfliktialueella ja kaikilla eri äh, kaupan, kansalaisen kaupan aloillamme. Tietysti en ymmärrä lähestymistapaa, jossa periaatteessa sanotaan, että voimme saavuttaa kapasiteetin parannusta kentällä ja voimme torjua korruptiota tuolla kentällä ja voimme puuttua asioihin ja voimme auttaa sanktioiden rakentamisen keskustia, alue- ja paikallistasolla, kun otamme käyttöön EU-yrityksille pakollisia säännöksiä. Tämä on asia, jota en kyllä voi ymmärtää, mutta pyrin tekemään parhaamini tämän tapaisen lähestymistavan ymmärtämiseksi. Ja varmasti seuraavan päivien viikkojen aikana pyrimistä rakentamaan joitakin kompromisseja. Tässä palaute on erittäin tärkeää ja tämä on viimeinen kohta, hyvä puheenjohtaja. Me olemme saaneet kansalaisiltamme palautetta ja Euroopan unionilta, jotka ammattiyhdistysliikkeet, jotka edustavat satoja tuhansia työpaikkoja. Ja suhtaudun hyvin vakavasti tähän kysymykseen, käsittääkseni. Kun arvioimme työpaikkoja, joita jotkut näistä asiantuntijakirjeistä esittävät, niin minusta sekin on erittäin tärkeä elementti tuossa. Kiitoksia. Thanks a lot, Mr. Winkler. And, uh, Kiitoksia, edustaja Winkler. Ja hyvää jatkoa työssänne seuraavana viikona. Äänestys käydään 14.4. ensi kokouksessa. Kiitoksia. Seuraava kohta on 15. Seurantaryhmien toiminta. Jos tietoa tarvitaan Meksikosta, Kanadasta, Espoosta, Intiasta, Kemper. Olkaa hyvä. Um, <clears throat> thank you, Mr. Chairman. Very... Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti aikaa on vähän, tiedän. Minulla on muutamia varsin rakentavia kokouksia, kokouksia Intian lähettilän kanssa kauppakysymyksistä. Ensimmäinen seurantaryhmän kokous oli 4. maaliskuuta ja se toimi kaksi vuotta ja meillä oli pääneuvottelija herra Veseron paikalla, samoin ulkosuhdehallinnon johtaja Rova Kastias oli paikalla kokouksessa, se oli todella hyvä tuloksekas kokous. Meidän ymmärtääksemme pääministeri Moodi tulee vierailemaan Ranskassa ja Saksassa, mutta ei tule kuitenkaan Brysseliin. Ja olemme pettyneitä siitä, että Intia-EU-huippukokous ei koskaan toteutunut, vaikkakin tämä on ollut vähän kysymystä jo pidemmän aikaa. Sitten on tietysti paljon potentiaalia EU, Intia vapakauppasopimus 8 prosentin kasvuennusteita Intiassa ja 200 miljoonaa lisää ihmistä tulossa seuraavan virtaisuuden aikana todella uskomattomat markkinat kyseessä. Sitten villa-alueella on ongelmia lyhyesti tarifit ja palvelut, 150 prosenttia tariffeja on alkoholissa, vis, äh, viineissä, minusta viskin kohdalla on erittäin korkea osuus, ja me haluamme kunnianhimoisen vapaakauppasopimuksen, mutta todennäköisemmin tästä ei sellaista tule, vaan tämä ei varmasti ollaan päädy, mutta tariffien poisto on erittäin merkittävä tässä sopimuksessa. Autot, auton varaosa, toinen valtaisa alue, on tärkeää saada tariffien laskuja. Näissä kysymyksissä muuten emme usko, että saamme kunnollista tukea tälle sopimukselle teollisuudelta Euroopassa. Sitten palvelut, vähittäiskauppa, iso alue myös, samoin vakuutuskeskustelut. Tässä jonkin verran on päästy eteenpäin, mitä tulee pääomakattoihin. Vakuutusten kohdalla se on hyvä uutinen. Sitten pätevä ja ihmisiä tulee tekemään töitä Euroopan kahdeksakin vuodeksi. Sitten toinen alue, joka ottaa huolta, on tietosuojakysymykset ja datan asianmukaisuus, erityisesti mitä tulee intialaisiin palveluihin ja tukipalveluihin, kun ne toimivat yhteistyössä, yhteistyössä eurooppalaisten yritysten kanssa sitten julkiset hankinnat, se on olennainen taso tällä hetkellä on ollut toisaalta liittovaltion lakeja, joita on tehty korruptiosta. Ja tämä on saanut myös paljon poliittista tukea, mutta nyt tämä on hiukan löystynyt ja odotamme, että ryhti löytyy uudestaan. Sitten teolliset tekijänoikeudet neljäntenä, niitä ei emme pyri tässä yhteydessä muuttamaan. Teolliset ja tekijänoikeuslainsäädäntöintä tässä yhteydessä tämä on iso hankala kohta. Me emme pyri siis muuttamaan sitä, vaikka joitakin ongelmakohtia on, mitä tulee VTO puolta katsottuna. Ja kun miten tulkitaan sen sääntöjä ja sitten alku, maantieteelliset, maantieteelliset alkuperämerkit, monimutkainen kysymys myös sitten kestävä kehitys vielä lopuksi iso ongelma tässä itse asiassa pyydetään, että Intia seuraisi kestävän kehityksen periaate. Tämä on vähän liioittelua. Tämä on todella vaikea kysymys Intialle, joten Tämä on vähän tällainen kanto kaskessa. Joten lyhyesti tässä kuvaus tilanteesta, mitä tulee kauppasopimukseen, kannattaa todellakin kuitenkin viedä tätä asiaa niin pitkästi eteenpäin kuin vain voi, koska Intiaan, niin Intiaanhan liittyy paljon potentiaalisen valtaisen väestö, joka vain kasvaa ja markkinat kasvavat siellä. Kiitos. Uh, of Kiitoksia. Niin, tietenkin tässä on valtava potentiaali, mutta kertomuksesi ei ollut myöskään mitenkään kauhean optimistinen ainakaan lähitulevaisuuden varalle. Kiitoksia kovasti. Turkki mitään. Sherman ja Kalik. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Voisin lyhyesti kertoa Turkki-esittelijä David Borellin sijaan viimeisestä Eurooppa-Turkki-tulliunionin kokouksesta 5. maaliskuuta. Tämä oli toinen valvontaryhmän kokous, sen jälkeen kun se perustettiin viime vuonna joulukuussa. Ensimmäisessä kokouksessa liian pyysi kahta he yksikön päällyttäjän trade ja pääosastosta kertomaan komission kannasta. Toisessa kokouksessa kuunneltiin turkkilaisten näkökohtia eu asioiden va- asiasta vastaava henkilö Turkin puolelta, joka johtaa myös kaikkia Turkin kauppa neuvotteli EUn kanssa, oli tällä kertaa kutsuttu ja hän esitteli oman maansa aseman koskien EU ja Turkin tullionin niin, niin, kehitystilannetta. En mene yksityiskohtiin, mutta Maailmanpankki antoi kertomuksen tästä viime huhtikuussa ja komissio ja Turkin hallituksen pitäisi lyhyesti saada aikaan tästä yhteinen kertomus, jossa päivitetään unionin, tuliunionin kehittämistä EUn ja yhden sen tärkeimmän taloudellisen kumppanin Turkin kanssa. Kuusi jäsentä oli mukana kokouksessa. Se on oikein hyvä määrä seurantaryhmän kokousta ajatellen. Kiitoksia. Ecuador, Helmut. Helmut sitten Ecuador. I just want also to be very brief, yet yesterday the... Lyhyesti. Eilen tästä keskusteltiin toista kertaa tällä kaudella valvontaryhmä Onko näistä tietyistä maista, tietysti Ecuadorista, siitä puhuttiin aiheena tilanne sopimuksessa puhuttiin perusta. Sitten tämä tulee aikataulun, se on ehkä kaikkein kiinnostavinta tällä hetkellä. Nyt ollaan valmiit valmistellaan kauppakomitean kokousta heinäkuuksi, voitaisiin odottaa, että siinä vaiheessa olisi jo selvä kanta näistä kolmesta maasta ja mitä tulee Ecuadorin eh, liitty, mukaan liittymisen suosittelisiin valvontaryhmän jäsenet laatisivat päätöslauselman vuoden loppupuolella tästä prosessista ja eilen päätettiin kuulemisesta kauppasuhteista Perun ja Kolumbian kanssa. Tätä voitaisiin ehkä laajentaa, ottaa mukaan myös Ecuador. Se liittyy tähän alueeseen myös. Olen saanut sitten valvontaryhmän kokouksen jälkeen eilen, että Ecuadorin kauppaministeri tulee ensi viikolla Brysseliin ja yritämme järjestää tapaamisen hänen kanssaan ja saataisiin sitten tietää, mikä Ecuadorin kanta on. Kiitos. Okei, okay, thanks a lot. The... Kiitoksia. Se oli viimeinen kohta. 15. Kohta 16. Muut asiat. Niitä ei ole. Ja 17. Ensi kokous, joka pidetään 13.14.4. Äh, pääsee lomaan.